Good morning. Good morning, ladies. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiinnitäkää tulovyönne. Hei. Tervetuloa kaikille sydämellisesti. Olen iloinen, että täällä on niin paljon henkilöitä jo aamu tuimaan. Haluaisin olla mahdollisimman täsmällisesti. Yksi pieni ongelma vielä on, että esittelijä ei ole vielä tullut paikalle. Toivon, että hän kuitenkin pian tulee, koska meillä on vieras joka esittelee meille, pitää esityksen. Toivottavasti nimi menee oikein. Herra Ruxandra Drakiakli, toivottavasti se meni oikein. Onko oikein? Joka on terveyden yksikön johtaja tutkimuspääosastolla. Tervetuloa. Ja haluaisin pyytää teitä aloittamaan tämän esityksen. Pitäisitte lyhyen esityksen siinä ja sitten aloittaisimme keskustelun. Rova Dragiagli, teillä on puheenvuoro. Thank you very much. Uh... Suurkiitokset tästä johdannosta ja kiitos siitä, että olette tulleet tänne paikalle näin aikaisin kuuntelemaan yhteisohjelmoinnista. Tämä on meidän eurooppalainen koehanke, jonka tarkoituksena on taistella hermoston rappeutumissairauksia ja aivan erityisesti Alzheimeria vastaan. Haluaisin aloittaa sanomalla, että tämän vuoden heinäkuun 22. päivä komissio hyväksyi ehdotuksen neuvoston suositukseksi eh, koskien niitä keinoja, joilla hermoston sairauksia vastaan ja aivan erityisesti Alzheimeria vastaan taistellaan yhteisen tutkimustoiminnan kautta. Tarkoituksena on ensinnäkin luoda yhteinen visio siitä, miten Euroopan unionin tason yhteistyö ja koordinointi voi auttaa meitä ymmärtämään, identifioimaan, ennaltaehkäisemään ja taistelemaan näitä sairauksia vastaan. Tarkoituksena on myöskin perustaa, saada aikaiseksi strateginen tutkimus asialista, jossa puhutaan keskipitkän ja pitkän aikavälin tutkimustarpeista tällä alalla. Ja myöskin tarkoituksena on luoda luoda hallintorakenne, jolla voidaan tämän strategisen tutkimusasialistan täytäntöönpanoa valvoa. Ensimmäinen kysymys siis onkin, miksi keskitytään hermoston rappeutumissairauksiin ja aivan erityisesti Alzheimerin tautiin? Tässä kalvolla on muutamia kohtia, jotka koskevat näitä syitä ja lähtisin liikkeelle siitä, että tämä on suuremman luokan kansanterveyskysymys Euroopassa. Toisin sanoen, jos me tarkastelemme näitä numerotietoja, Tältä kalvolta voitte nähdä, että hermoston rappeutumissairauksien määrä on lisääntymään päin eh, ikääntymisen myötä. Ja yleisesti ottaen, jos puhutaan, niin 20-30 prosenttia 80-90-vuotiaista tulee sairastumaan jonkin tyyppiseen dementiasairauteen. Jos me tarkastelemme Alzheimeria ja muita dementiasairauksia, niin tämä todellakin on maailmanlaajuinen taakka. Tällä kalvolla näette numerotietoja, jotka kertovat tämänhetkisistä sairastumis- tasoista ja ennusteista tulevaisuudelle. Eli tänä päivänä puhutaan 35 miljoonasta, niin on arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä sairastuneita tulee olemaan 115 miljoonaa ja tämä tulee olemaan suuri taakka. Alzheimer on se laajimmalle levinnyt hermoston rappeutumasairaus. Se vastaa 50-70 prosentista dementiatapauksista Euroopassa. Tämä tauti on neljänneksi eh, suurin eh, tautitaakka korkean tulotason maissa. Jos pysytään vielä numerotiedoissa, niin tältä kalvolta näette, että 7,3 miljoonaa eurooppalaista kärsii tällä hetkellä Alzheimerin taudista tai vastaavista taudeista, siis 12,5 asukasta per tuhat asukasta. Nämä ovat kuolemaan johtavia tapauksia, mutta ihmiset voivat kuitenkin elää ja heidän tilansa huonontuu jopa 7-12 vuoden ajan siitä alkudiagnoosista lähtien. Nämä taudit eivät ole järkyttäviä yksinomaan potilaiden kannalta, vaan myös sukulaisten ja hoitajien kannalta. Ja onkin arvioitu, että 19 miljoonaa eurooppalaista on suoranaisesti tekemisessä päivittäin tämän taudin kanssa. Suorat kokonaiskustannukset ja epäviralliset hoitokustannukset vuodelta 2005 olivat 130 miljardia 27 jäsenmaan Euroopan unionissa, eli 56 prosenttia näistä kustannuksista tuli epäviralliselta hoitosektorilta. Sitten jos palataan vielä tähän kysymykseen, miksi me haluamme keskittyä hermoston rappeutumissairauksiin ja aivan erityisesti Alzheimerin tautiin, syy on se, että tämä koko kenttä että on prioriteetti alueena tutkimusrahoituksessa kasvava ala Euroopassa. Jäsenvaltiot ovat omaksumassa kattavia kansallisia strategioita, joilla näihin tauteihin pureudutaan ja monissa maissa Alzheimerin taudista on tulossa. Se on tällainen nouseva tutkimuksen ala. Vuonna 2005 aivotutkimukseen käytettiin kokonaisuudessaan 4,1 miljardia euroa ja tästä 850 25 miljoonaa tuli julkiselta sektorilta. Jos sitten tarkastellaan sitä, mitä me olemme tehneet EU-tutkimuspuiteohjelma, siinäkin on kiinnitetty aivan erityistä huomiota hermoston rappeutumissairauksiin ja Alzheimerin tautiin. 136 miljoonaa euroa myönnettiin tähän tutkimukseen vuosina 2002-2006 ja 102 miljoonaa on osoitettu tälle alueelle vuosille 2007-2009 ja yksi kolmasosa kaikista investoinneista menee aivotutkimukseen. Seuraava kohta, johon haluaisin puuttua, on se, että tässä todellakin tarvitaan vahvaa tutkimusponnistusta. Tällä hetkellä ei ole mitään hoitokeinoa, jolla voitaisiin hidastaa tai pysäyttää aivosolujen huonontuminen. Yleensä Alzheimerin tauti alidiagnosoidaan Euroopassa ja usein diagnoosi tehdään liian myöhäisessä vaiheessa ja täten parhaimpia hoitokeinoja ei voida enää käyttää, eikä riskitekijätkään ole vielä riittävän hyvin tiedossa. Toisin sanoen, jos me tarkastelemme tätä seuraavaa kaaviota, tästä näette nämä aivomuutokset, jotka saattavat käynnistyä jo vuosikymmeniä ennen kuin mitään oireita ilmaantuu. Eli diagnoosi ja hoidon alku tapahtuu joskus 4-50 vuotta myöhemmin, eli varmaankin liian myöhään, jotta sillä olisi jotakin vaikutusta potilaan tilaan. Seitsemän kymmenen vuotta oireiden ilmaantumisen jälkeen ihmisestä on tullut täysin riippuvainen hoidon suhteen. Jos me tarkastelemme sitä, miten tutkimusta eri tutkimusaloilla suoritetaan, tältä kalvolta näette, että jos verrataan Alzheimerin tautia, joka on tuolla alavasemmalla pieni punainen pallero. Siellä on alhainen koordinaatiotaso ja korkea sirpaloitumistaso. Jos tätä verrataan esimerkiksi ydintutkimukseen, joka on tuolla yläoikeassa kulmassa, kulmassa, jossa koordinaation taso on korkealla ja sirpaloituminen on hyvin alhaisella tasolla. Ja jos näitä vertaa keskenään, niin silloin on helppo ymmärtää, miksi eh, tietyt tutkimuksen alat ovat maailmanlaajuisesti menestyksekkäitä ja toiset eivät. Mitä hyötyä sitten saataisiin, jos parempaa koordinaatiota saataisiin aikaiseksi? Kuten olen tässä osoittanut, huolimatta kansallisista ja EU-tason tutkimusponnistuksista, tämä kokonaiskuva on hyvin monimutkainen, koska rahoitusjärjestelmät ovat erilaisia, tutkimuspolitiikka ja organisaatiorakenteet Euroopan unionin jäsenvaltioissa ovat erilaisia on myöskin huonot yhteydet perustutkimuksen, kliinisen tutkimuksen, kansanterveystutkimuksen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen välillä. Eli tutkimusta on, mutta sitä ei integroida jokapäiväiseen käytäntöön. Toisin sanoen koordinaatio kansallisissa ponnistuksissa mahdollistaa sen, että me saamme kriittisen massan taitoja ja voimavaroja, joita voidaan sitten ohjata sinne niihin haasteisiin, joita nämä taudit aiheuttavat. Miten näitä pilottialoitteita voidaan toimeenpanna erityisesti Alzheimerin taudissa? Aloittaisin yrittämällä perustella yhteistä ohjelmasuunnittelua jos tämä asetetaan asiayhteydessä tämä asia, niin komission selonteko yhteisestä ohjelmasuunnittelusta on heinäkuussa 2008, joko neuvoston päätelmät hyväksyttiin joulukuussa 2008. Määritelmä yhteisellä ohjelmasuunnittelulle niille, jotka eivät tunne tätä termiä, niin se olisi se, että jäsenvaltiot tulevat mukaan vapaaehtoisesti ja eri nopeudella tapahtuvan toiminnan perusteella. Sitten määritellään, kehitetään ja toteutetaan yhteisiä tutkimusohjelmia, jotka perustuvat yhteiseen visioon siitä, miten suuria yhteiskunnallisia muutoksia täytyy käsitellä. Tietysti tavoite olisi maksimoida kansallisten investointien, tutkimusinvestointien arvo Alzheimerin taudissa ja sitten koordinoidaan sitä, että saadaan kaikki mahdollisimman suuri jäsen valtiomäärän mukaan. Ja sitten kansallisia, kansallista tutkimusta vahvistetaan, vähennetään tiedonalojen ja tutkimusalojen välisiä esteitä ja parannetaan tutkimustoimintaa. Sitten vahvistetaan näitä yhteyksiä ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, vaan näiden tiedonalojen välillä, peruskliininen ja sosiaalitutkimus. Ja nopeutetaan integraatiota joka perustuu perustietoon nykyisestä klinisestä käytännöstä, hoitoorganisaatiosta ja tulosten aikaansaamisesta. Jos katsotaan tätä tervettä, terveitä aivoja ja sitten kehit, edistynyt Alzheimerin tautia ja siihen liittyviä aivoja, niin siinä on hämmästyttävä ero. Eli jotain tietysti täytyy tehdä hoito mielessä. Yhteinen ohjelmasuunnittelu yrittäisi arvioida olemassa olevan hoitajan tehokkuutta ja kehittää uusia hoitomuotoja äh, laajamittaisten tutkimusten avulla. Varhaisdiagnostitekstejä, sitten riskifaktorit voitaisiin määritellä ottaen huomioon eurooppalainen e- eriytyvyys, sitten äh, tietopankit ja rekisterit, joilla voitaisiin, olisi helpompi seurata näitä potilaita, diagnoosikriteerit ja arviointivälineet jäsenvaltioille ja jakaa tietoa terveydenhoitojärjestelmistä. mikä tilanne sitten tässä aloitteessa tällä hetkellä oikeastaan on. Syyskuussa joulukuussa 2008 ministerineuvosto otti huomioon tämän haasteen, joka hermostorapaturilla seurauksella on, ja aloitti kattavan eurooppalaisen aloitteen, johon kuuluvat jäsenvaltiot, komissiot ja muut äh, sidosryhmät koskien hermostorapaturilla seurauksien vähentämistä. Yhteisen ohjelmasuunnittelun hyödyttävyys ja lähestymistapa ja tällaisten aloitteiden implementointi yksilöitiin. Ja asioita käsiteltiin kilpailukykyneuvostossa 25. syyskuuta 2009. Noin 20 jäsenvaltiota tällä hetkellä keskustelee näistä modaliteeteista, siitä miten hallintomalli ja toimeenpanojärjestelmä voidaan tällä aloitteelle luoda. Komissio antaa oman panoksensa. 2010 vuodesta lähtien se antaa rahoitus- ja oikeuspuitteet sellaisessa muodossa, joka liittyy koordinoidun toimintaan, jotta voidaan jäsenvaltioita tukea siinä, kun ne eh, toimeenpanorakenteet ja strategisen tutkimusohjelman määrittelyn toteuttavat. Tämä aloite myöskin täydentää yhteisen aloitteita, joihin on ryhdytty puitteissa, jotka liittyvät äskettäin aloitettuun eh, eh, eurooppalainen aloite Alzheimerin ja muiden dementiatautien hoidossa. Tietysti tässä nyt ollaan tänään. Euroopan parlamentti on osoittanut vuosien ajan, että se on ollut hyvin tietoinen tutkimuksen tarpeellisuudesta Alzheimerin taudissa eurooppalaisen kansalaisten hyväksi ja tukee sitä kovin, joten tästä kiitämme kovin tästä tuesta. Lausunto yhteisestä ohjelmasuunnittelusta keskien koskien Alzheimerin taudin hoitoa on hyvin hyödyllinen ja sitä pidetään tervetulleen, joten haluaisin päättää kiittämällä ja jos tulee kysymyksiä, niin millä toisin niitä vastaan. No. Herzlichen Dank. Das war... Sydämelliset kiitokset. Tämä oli hyvin yksityiskohtainen ja mielestäni myös hyvin mielenkiintoinen alustus. Nyt pitäisi käyttää hyväksi tätä tilaisuutta. Herra Lambertsilla on ensimmäinen puheenvuoro esittelijänä, kun tästä keskustellaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelen, että tulin paikalle myöhässä. Tämä ei ole minun normaali tyylini ja minä yritän tätä kyllä välttää tulevaisuudessa. Toiseksikin tämä on ensimmäinen mietintöni tässä parlamentissa, joten Hyvin lyhykästi käsittelen tätä nyt tässä. Tulen varmastikin tarvitsemaan teidän apuanne niin sihteeristöltä kuin kollegoiltakin val- varmistaakseni, että tämä tästä tulee hyvä. Haluaisin muutaman ajatuksen kanssani jakaa nyt, kun lähden tätä tekemään. Tästä aiheesta parlamentilta on pyydetty lausuntoa. Tämä ei ole yhteispäätösmenettelyyn kuuluva ja ajattelin lähestyä tätä sillä tavalla, että miettiä millä tavalla parlamentti voi antaa lisäarvoa koko tälle prosessille sen sijaan, että mietitään, vain kritisoidaan sitä, mitä tapahtuu ja pysytään taustalla tässä. Haluaisin keskittyä kahteen aspektiin tässä. Ensinnäkin, mitä me aiomme tehdä tässä asian osalta? Minun mielestäni meidän täytyy varmistaa se, että kun tarkastelemme hermostorappeumatauteja, ei pelkästään tarkastella Alzheimeria, vaan kaikkia muitakin tauteja. Ja meidän täytyy myös varmistaa se seikka, että me emme pelkästään tarkastele asioita jo sairauden puhjettua, vaan täytyy miettiä todella, mitkä ovat syyt näille sairauksille. Meidän täytyy varmistaa se, että pitkällä aikavälillä voidaan vähentää taudinkantajien määrää, sairastuneiden määrää, jotta meidän täytyy ymmärtää, miten nämä sairaudet syntyvät. Joten tässä täytyy saada aikaiseksi hyvä tasapaino yhtälön molempien puolien välillä. Toinen seikka, johon haluaisin puuttua tänään, on se, millä tavalla tämä tehdään. En tiedä, miten tämä nyt aiotaan hoitaa. Olen ymmärtänyt, että tämä on ensimmäinen äh, laadussaan tämä aloite. Ja kun EUn ulko, ulkopuolelta asioita tarkastelee, niin joskus näyttää siltä, että Eurooppa on oikein hyvä lisäämään uusia elimiä, uusia välineitä, instituutioita tekemään erilaisia asioita, mutta tässä meidän täytyy olla myös hyvin käytännön läheisiä ja miettiä sitä, millä tavalla me voimme todella ryhtyä sitten toteuttamaan tätä yhteisohjelmointia ja varmistaa, että meillä on johdonmukaisuutta ja ponnistelujen lähentymistä tässä, joten täytyy enemmän keskittyä siihen, mitä me todella teemme sen sijaan, että lisätään vain uusia elimiä tähän en tiedä, onko EU-kokoonpanossa nyt joku sellainen eli tai instituutio, jota voitaisiin käyttää tässä yhteistyössä välineenä, mutta ainakin meidän täytyisi rohkaista komissiota lähetä tarkastelemaan tätä ja varmistamaan sen, että tässä ei vain lisärakenteita luoda. Tämä, nämä olivat nyt ensimmäiset huomioni tässä vaiheessa ja huomaan, että täällä yksi varjoesittelijä on jo paikalla ja olen pari muun kanssa eilen jutellut ja yritän saada aikaiseksi ensimmäisen varjoesittelijöiden kanssa järjestettävän kokouksen hyvin pikaisesti, niin niin, niin että voimme siellä jo vaihtaa ajatuksia. Kiitos. Kiitoksia sitten herra kollega Rybik. Seuraava puheenvuoro. Kiitoksia kovasti tästä aloitteesta. Uskon, että tämä aloite, sillä on hyvin suuria yhteiskunnallisia vaikutuksia, ei pelkästään sairastuneille, vaan myös perheille, jotka tästä sairaudesta kärsivät. Ja mehän olemme kukin meistä on aina silloin täällä vanhainkodissa ja sitä henkilökohtaisesti näkee, että mikä viimeisen vaiheen tilanne on. Ja meille kaikille on tärkeää sen vuoksi ymmärtää tästä enemmän, että miksi tämä sairaus puhkeaa ja miten se mahdollisesti voidaan taisiin estää ja, tai miten se voitaisiin parantaa. Me olemme siis parlamentin valiokunta, joka teknisen lainsäädännön äh, tieteellisiä ulottuvuuksia seuraa. Ja voi niitä myös kehittää edellä. Minun kysymykseni olisi, että onko tällä tutkimusalalla myös sellaisia aloja, joilla voi käsitellä sitä, että miten aivotoiminta ja aivotoimintaa voitaisiin tukea myöskin äh, ikääntyneillä ja tällaisia uusia rakenteita kehittää, jotka uudelleenlevyttämisen aivoissa voisi johtaa. Meillähän on paljon bioteknologisesta keskusteltu jo kantasoluista. Miten tämä tutkimuspainopiste kehittyisi, kehittyy ja mitkä ovat nämä olennaiset tiedot näistä yli sadasta miljoonasta, joka tähän on äh, sijoitettu tähän mennessä, niin äh, onko se suuri osa seitsemättä puiteohjelmaa ja miten näette tämän asian kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä? Kollega Nistelrooy. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämän aamuisen esitelmän pohjalta minulle syntyi sellainen vaikutelma, että meidän täytyy tarkastella tutkimuksen intensiteettiä täällä Euroopassa. Ja jos tarkastelemme nyt tästä syntynyttä kuvaa, niin voidaan huomata, että aivotutkimus ei saa riittävästi huomiota osakseen. Tuulienergiaa tutkitaan hyvinkin voimakkaasti, mutta tällä nimenomaisella alalla ei ole juurikaan edistytty ja asiat on jätetty pelkästään jäsenvaltioiden käsiin. Minulla on kysymys. Itse mainitsitte seitsemännen tutkimuspuiteohjelman ja, ja sitten on tämä uusin väline, yhteisohjelmointi. Haluaisin kuulla, minkälainen tilanne mahtaa olla parin kolmen vuoden päästä. pystyykö Euroopan unioni omaan puiteohjelmansa puitteissa enemmän investoimaan tutkimukseen ja tutkimuksen perusrakenteisiin ja antamaan enemmän suuntaa yhteisohjelmoinnille. Tämä on hyvä aloite ja jos tässä saadaan 20 kumppania yhteen ja heidät saadaan oikeaan suuntaan sitten tekemään työtä mutta vielä kaikki on kovin kansallista ja haluaisin tietää, mitä te tässä tavoittelette. Olen myös sitä mieltä, että aivan kuten esittelijäkin totesi, meidän pitäisi saada tämä parlamentti mukaan työhön. Mehän olemme keskustelleet täällä keskustelleet yhteisohjelmoinnista ja 90 prosenttia kuitenkin tutkimus- ja kehitystalousarviosta käytetään jäsenvaltioissa, joten on erittäin tärkeää tietää, että mitkä, mitä sitoumuksia tässä on, mitä halutaan. Me olemme keskustelleet budjetista, 130 miljoonaa syöpä- ja sydänsairauksia ja niin edelleen. Tietysti tämä valiokunta tulee teitä tukemaan ja me tulemme arvioimaan seitsemännen puiteohjelman onnistumista ja tuleviakin ohjelmia, mutta meidän täytyy saada tämä parlamentti paremmin mukaan tähän. Rova Krostet on tässä varjoesittelijämme. Ranskalaisilla tämä on omalla agendallaan ja he ovat sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä tutkimuksen alue haluamme olla mukana. Ryypik toi tämän jo esille ja meidän täytyy viedä asioita oikeaan suuntaan. Haluaisin kiittää teitä esityksestänne ja me mietimme oikeita tarkistuksia, jotta tämä saadaan oikeaan suuntaan menemään. Kiitoksia, pieni täydennys. Minua kiinnostaisi myös, jos tämä, nämä raha-asiat asettaisitte ikään kuin järjestykseen mittasuhteisiin. Sitten herra, anteeksi, rouva Korttiines. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka täällä ovat jo puhuneet, enkä halua toistaa mitään asioita, mutta olen kiinnostunut tästä e, e, näistä eri aiheista, joita on käsitelty eritoten seitsemännestä puiteohjelmasta ja haluaisin rouva pääjohtajalta kysyä, minkä vuoksi te uskotte, että Euroopassa – on tätä vähäistä kykyä pitää aivotutkimusta eh, prioriteettiaiheena. Eikö meillä ole riittävästi tutkijoita? Joskus on eh, sanottu, että tutkijat eivät ole saaneet tunnustusta, virallista tunnustusta eh, tehtävillensä. Tai minkä vuoksi te uskotte, että tällä tavalla tällä hetkellä mennään aivotutkimuksissa. Ja toiseksi kysyisin, millä tavalla teidän mielestänne parlamentti voisi kannustaa, antaa pontta asialle budjetin kautta, vaiko auttamalla perheitä tässä, jotka todella kärsivät? Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kollega Hachimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia sydämelle sydämellisesti tästä erityistä, erinomaisesta alustuksesta ja onnittelut tästä painopisteasettelusta. Ryby viittasi siihen, että STOA-valiokunnassa parlamenttikin on käsitellyt painopisteitä ja asettanut painopisteen aivotutkimukseen ja sitä onkin pidettävä hyvänä asiana. Mutta jotkut kollegat koskien seitsemättä puiteohjelmaa ovat siitä puhuneet. Nämä määrärahat ovat kuudennesta ja kahdeksanteen tullaan aika pian. Alzheimerin taudin tapauksessa, joka kaikki yhteiskuntapiirit kattaa, niin siellä voitaisiin tehdä selväksi, että vielä on liikaa päällekkäistä työtä ja tutkimusta ja liian paljon byrokratiaa EU:ssa. Näin se yksinkertaisesti vain on. Nämä määrärahat, 136 miljoonaa euroa, Nämä ovat veronmaksajan rahoja ja sillä tehdään vielä pälkkäistä työtä, eikä koordinaatio ole hyvä, se riippuu jäsenvaltioista, tutkijoista ja tämä sairaus, joka siis osoittaa, että kaikki ovat kosketettuja, sen määrä kasvaa. Esittelitte sen hyvä ja sitä täytyy torjua tehokkaasti, koska emme tiedä, että mistä on oikeastaan kyse lopun perin. Niin olisi hyvä e-, esimerkki siitä, että tämä tutkimus alamme, sitä voitaisiin, siltä voitaisiin sitä voitaisiin terävöittää, poistaa byrokratiaa. Se olisi kahdeksan puitteohjelman puitteissa parlamentille hyvä tehtävä, mitä kollega juuri sanoi, niin meidän välineemme on budjetti. Tietysti parlamenttina teemme yhteistyötä, mutta näytämme myös kulmahampaitamme siellä, missä määrärahoja täytyy rajoittaa niin, että niitä käytettäisiin tehokkaasti. Muuten on myös yksityisiä aloitteita, jotka liittyvät Alzheimeriin, ja tiedän tietysti seitsemäs tutkimuksen puitohjelma, kuten kuusi, kuudes myöskin on ollut avoin yksi, yksityisille, mutta yhtymiä täytyy mutta jos ei tällaisia yhtymiä rakenna, niin ei saada tutkimusmäärärahoja. Eli täytyy tehdä yksityisille tämä avoimemmaksi tämä tutkimus. Täytyy päästä läpimurtoon ja meidän täytyy sanoa, että eurooppalaisina haluamme saavuttaa läpimurron tässä yhteydessä ja mihin täytyy ensimmäisenä tarttua on ennaltaehkäisy. Me vielä tiedä, miten Alzheimeria voitaisiin välttää ennaltaehkäisevästi. Ensimmäisiä viitteitä on, mutta tarkasti ei tiedetä, mutta sitten tulee tämä suuri teema meille, että ne, jotka eivät vielä ole sairastuneet, niin ennaltaehkäisevästi voisivat tehdä työtä diabeteksessä on onnistuttu, liik, liik, liikunnan lisääminen, ravinto, sehän on suuri kansanterveyden sairaus. Siellä on voitu ennaltaehkäiseviä toimia saada esille. Tietysti myös rintasyövässä on paljon tällaista äh, ennaltaehkäisevää toimintaa, diagnostisointia ja niin myöskin. Mutta Stoan kautta Rypikä minä tiedämme ja muutkin kollegat, niin tulokset usein patentoidaan ja eurooppalaiset joutuvat siinä hankalan vaikean tilanteeseen. Ja tässä komiteassa pyytäisin miettimään sitä, että eikö Alzheimer voisi olla erityisesimerkki siitä, että nämä patenttitoimen uudelleen arviointi terveysalalla, terveysalalla, se, että on monopoleja tietyllä alalla tiettynä aikana, niin patentti, siihen liittyy patentti toiminta. Jatkotutkimuksen estäminen liittyy tähän. Tällainen iskusana evergreening. Ja ryhtykäämme käsiksi tähän toimeen, jotta patenttitoiminnassakin saataisiin muutoksia aikaan. Sitten biotieteet, liittyvät myöskin ilmastonmuutokseen ja niillä täytyy saada Eurooppa huipulle jälleen ja Alzheimer olisi tällainen sopiva ala, jossa me eurooppalaisina voisimme toimia, me lopultakin yhdistää ja sanoa, että emme olekaan niin huonoja kuin mitä maineemme on. Kiitoksia herra kollega. Sitten varapuheenjohtaja Rova Grazie presidente. Kiitos herra puheenjohtaja. Minä myöskin haluaisin kiittää professoria tästä esitelmästä. Minun täytyy sanoa, että kun olen tarkastellut tätä asiakirjaa ja myöskin aikaisempaa komission tiedonantoa, olen puhunut tiedemiehille omassa maassani ja he kaikki sanovat minulle, että tämä suositus on todellinen askel eteenpäin ja se on paljon parempi kuin se edellinen tiedonanto. Siis näiden tiedemiesten mukaan, jotka näissä osaamiskeskuksissa tekevät töitä. Toisin sanoen tämä on suuri parannus. Mitä tulee tähän yhteiseen ohjelmointiin, siitä he sanovat, että suunnitelma on varsin hyvä – Ja siinä keskitytään aivan oikein siihen oikeanlaiseen tutkimukseen hermoston rappeutumistautien, kuten Alzheimerin kohdalla. On kaksi asiaa, jotka haluaisin kuitenkin mainita. Kollegat ovat tästä tosin jo puhuneet, mutta näyttäisi siltä, että tällä sektorilla on hyvin tärkeää, että sirpaloitumisesta hankkiudutaan eroon on kaikenlaista tutkimusta, jota harjoitetaan ja jonka tarkoituksena on löytää syyt hermoston rappeutumissairauksille, mutta ne täytyisi yhdistää toisiinsa ja ne tulisi keskittää. Meillä tulisi olla pari suurta projektia, kuten esimerkiksi on Japanissa ja Yhdysvalloissa. Eli rahoitetaan valtavia tutkimusohjelmia. Tutkimuksessa keskitytään esimerkiksi näihin markkereihin, biologisiin markkereihin ja muihin. Miten Eurooppa pääsisi samanlaiseen? Tietenkin me voimme sanoa, me olemme jo todenneet, kuinka tärkeää tie, tutkimuksen koordinointi on, mutta mitä muuta me voimme tehdä, jotta me voimme edesauttaa tutkimuksen koordinointia ja keskittämistä? No tietenkin se tarkoittaa voimavarojen yhteensaattamista ja meidän täytyisi määritellä nämä ohjelmat yhdessä Muutoin käy niin, että me vesitämme ponnisteluitamme. Toinen kysymys, onko kukaan pohtinut tieteellistä koordinaatiota ennen kuin tutkimuksesta tulee patentoitavaa, kuten Australiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa on tehty. Koska tämähän on hyvin tärkeää Tämä on valtava haaste tämä sairaus. Ja miten me Euroopassa saamme jäsenvaltiot vakuuttuneiksi siitä, että saataisiin aikaiseksi äh, se, että nämä olemassa olevat osaamiskeskukset tekisivät yhteistyötä. Meillä ei näitä osaamiskeskuksia ole kovinkaan montaa, mutta ne tulisi saattaa yhteen. Eli miten me niin sanoakseni pakottaisimme ne tekemään yhteistyötä, koska voimavarat ovat rajatut ja muuten ne vain sirpaloituvat ja hajaantuvat. Ja sitten vielä yksi loppukommentti Tässä viittaan tähän rakenteeseen, jolla arvioidaan tutkimuksen tuloksia. Minä huolestun aina, kun kuulen puhuttavan siitä, että luodaan uusia rakenteita, koska nämä ovat usein hyvin kömpelöitä. Minä haluaisin jonkinlaista koordinaatiota, en haluaisi mitään uutta virastoa koska virastosta yleensä tulee enemmänkin taakka kuin apu. Mutta haluaisin ilmaista kiitollisuuteni siitä työstä, jota jo tähän mennessä tässä asiassa on tehty. Kiitoksia, rouva kollega. Sitten rouva Riera Madurero. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja hyvin lyhykäisesti, koska moni, monet asioista, jotka halusin tuoda esille, on tullut jo kollegojen suulla täällä esille, mutta ensinnäkin haluaisin kiittää teitä selvityksistänne, selityksistänne. Puhuitte erittäin mielenkiintoisesti ja selvällä tavalla, rouva pääjohtaja. Ja se, mitä olette puhuneet, kiinnostavat, kiinnostaa minua erittäin suuresti kahdestakin syystä. Ensinnäkin tämä aihe on äärimmäisen tärkeä, kuten kollegatkin toivat esille. Se on tieteellisesti äärimmäisen tärkeä, mutta en lähde mene siihen se syvällisemmin, koska en ole mikään asiantuntija. Mutta tänä päivänä teidän selitystenne jälkeen tiedän hieman enemmän tästä äärimmäisen tärkeästä aiheesta. Ja meille on erittäin tärkeää, tähdellistä tietää enemmän, koska meidän täytyy tehdä merkittäviä poliittisia päätöksiä. Ja tämä aihe on erittäin poleeminen täällä parlamentissa ajatellen sitä, että pitäisikö viedä eh, enemmän kantasolututkimusta eteenpäin vai ei. Joten kiitän teitä esityksestä. Ja toiseksikin eh, olemme äärimmäisen kiinnostuneita täällä parlamentissa tästä uudesta tutkin, tutkimusmenetelmästä ja tämän osalta haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen. Ensinnäkin olen ymmärtänyt, että tällä yritetään antaa vastaus yksi yhteen tärkeään ongelmaan, jonka tämä valiokunta on aina tullut, tuonut esille, eli eurooppalaisten, kansallisten ja jäsenvaltioiden välisen tutkimuksen koordinointiin tätä varten tämä väline on erittäin tähdellinen ja olen ymmärtänyt, että valitsitte tämän aiheen pilottihankkeeksi, koska monet jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Monet jäsenvaltiot käyttävät paljon rahaa tämän tyyppiseen tutkimukseen, joten tämä on erittäin hyvä kohde kokeilla tätä yhteistyötä on muutama seikka, joiden asio, osalta haluaisin tietää hieman enemmän. Minkä vuoksi valittiin tämä väline? Mitä se tuo lisää? Mitä, minkä vuoksi ei käytetty artiklaa 269? Mitä tämä tuo lisää verrattuna tähän artiklaan? Ja toiseksikin olen ymmärtänyt, että te olette tämän koordinoidin ponnenantajia, mutta missä määrin komissio tulee puuttumaan asioihin. Tämä on erittäin mielenkiintoista myös, kun ajatellaan parlamentin roolin määrittelemistä. Kollegatkin tähän jo puuttuivat. Yleensä tällaisissa aloitteissa parlamentin rooli on varsin vähäinen ja valiokuntanahan me emme tästä pidä, mutta haluaisimme tietää paremmin, mitkä ovat teidän aikomuksenne, mitä tavoitteita teillä on ja kenties olette aivan oikeassa tämän valinnan osalta. Toiseksikin kysyin, oletteko te jo hieman miettineet tai tiedättekö eri jäsenvaltioiden vastaukset, näkemykset tämän uuden instrumentin osalta? mitä näkemyksiä tästä asiasta on. Ja haluaisin myös tietää, oletteko miettineet, millä tavalla tämän pilottihankkeen tuloksia arvioidaan? Onko tässä konkreettisia tavoitteita jo asetettu ja millä tavalla evaluointi tullaan tekemään? Tämän lisäksi erittäin selvästi toitte esille sen, että tämä on monitieteellinen kysymys ja haluaisin kysyäkin teiltä tämän vuoksi, minkä vuoksi ei ole yhteiskutsuja tässä esitetty niin kuin tutkimuksen puiteohjelmassa on tuo, annettu mahdollisuus tällaista voitaisiin käyttää esimerkiksi tällaisissa terveyteen liittyvissä tutkimuksissa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kollega toivottavasti menee oikein tämä ääntäminen. Grijip, grijip. Toivottavasti menee oikein. Herr Vorsitzender, das Kiitoksia, nimi on oikea. Haluaisin sydämesti kiittää tästä tiedonannosta. Mutta erityisen mielenkiintoista minulle on tämä näkökohta, josta kerroitte koordinaatio sosiaalitutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen koordinoinnin alueella. Kansalaisen näkökulmasta tällaiset aloitteet, kuten kerroitte alustuksessanne, ottavat mukaan perheet ja erilaiset avustusmuodot koskee näitä ihmisiä, jotka ovat tällaisen sairastuneen lähipiirissä. Noin 19 miljoonaa ihmistä siis. Tämä on esimerkki juuri tästä positiivisesta roolista, joka voi olla yhteisellä eurooppalaisella politiikalla ja näillä yhteisillä aloitteilla. Tämä on juuri se näkökohta mielestäni, johon meidän pitäisi kiinnittää huomiota myös Euroopan parlamentin jäseninä. Eli ponnistusten yhdistäminen koordinoinnissa, rahoittamisessa, siis se mikä on kansallinen tutkimus ja sitten mitä siihen voidaan lisätä eurooppalaisesta budjetista ja miten voidaan yhteisesti koordinoida näitä ponnistuksia, tutkimusponnistuksia. Euroopan tasolla meillä olisi mahdollisuus saada aikaan lisäarvoa. Varmaankin kansalaisetkin ottavat tämän hyvin vastaan. Minun maassani huolimatta siitä, että tietysti sielläkin tämä ongelma äh, kasvaa, sen merkitys kasvaa, niin yhä useammat iäkkäät ihmiset tietysti olemme iloisia siitä, että elinaika pitenee, mutta myös niiden ihmisten määrä kasvaa, niiden ihmisten osuuden määrä kasvaa, jotka sairastuvat. Ja sitten kun Ongelma alkaa olla perheelle oikea, niin äh, tällaisia apupiirejä, erilaisia apumuotoja, yhteiskunnallisen avun muotoja kehitetään, mutta tietysti perusongelmaa siinä ei ratkaista. Miten parantaa, miten ennaltaehkäistä, miten tehdä tutkimuksia, jotta saataisiin aikaan hyviä hoitotuloksia, miten saadaan aikaan seulontatutkimuksia, siis ennen kuin tämä sairaus puhkeaa en nyt tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta teidän alustuksestanne, joka muuten oli hyvin mielenkiintoinen, niin sanoitte, että eivät kaikki jäsenmaat EU:ssa ole kovin innostuneita tämän ohjelman tukemiseen. Ehkä tämä liittyy myös siihen, jonka kollegani esitti kysymyksen aiemmin. Sitten Panitte merkille myös tällaisen asian, että yhtä aikaa tehtäisiin kliinisiä sosiaalisia tutkimuksia, että ne yhtä aikaa rahoitettaisiin EUn rahastoista vai pelkästäänkö perustutkimus ja kliininen tutkimus rahoitettaisiin EUsta ja sosiaalinen tutkimus sitten kansallisista varoista? Miten päin se on? Kiitoksia herra kollega. Viimeisenä sitten herra kollega Wagner. Muchas gracias, señor presidente. De forma muy breve. Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhykäisesti, koska aika tässä taitaa jo tämän keskustelun osalta olla lopuillaan. Haluaisin todeta, että mielestäni pelkästään se tosiasia, että me keskustelemme täällä tästä asiasta, on merkki siitä, että olemme oikealla tiellä. Eurooppa, Euroopan komissio, Euroopan toimielinten täytyy olla hyvin herkkiä tämän aiheen aiheen edessä ja me olemme varmasti kaikki tyytyväisiä, että tästä tänään täällä keskustelemme. Toiseksikin sanoisin, että minun mielestäni Euroopan rooli, Euroopan toimielinten roolina on kannustaminen tutkimukseen tässä asiassa. Ja pelkästään se, meidän täytyy ottaa huomioon, että tässä täytyy ö, korostaa periaatetta, joka määrittelee meidän työtämme, eli toissijaisuusperiaate. Se on periaate, jonka mukaisesti kaikki se, jota, jonka jäsenvaltiot tai Euroopan alueet voivat toteuttaa tai kunnatkin, niiden täytyy se tehdä. Ja Euroopan toimielinten roolin täytyy yksin omaan suuntautua korkean tason tutkimuksen tukemiseen jäsenvaltiossa. Ja lopuksi vielä toisin esille asian, joka on joskus täällä jo otettukin esille, eli me emme, meidän ei pidä, tai ainakin meidän täytyy välttää uusien rakenteiden, hallinnollisten ja byrokraattisten rakenteiden luomista. Uskon, että tämä on asia, joka toistuu aina vain uudestaan ja Euroopan kansalaiset järjestelmällisesti kritisoivat meitä siitä, että meillä on liian raskas rakenne täällä. Meidän täytyy välttää sitä, meidän täytyy kannustaa tutkimukseen ja korostaa ja vahvistaa toissijaisuusperiaatetta, joka on perusperiaate eurooppalaisessa rakennelmassa. Herzlichen Dank, das waren viele... Kiitoksia. Monia mielenkiintoisia kysymyksiä tuli esille. Ja nyt haluaisin antaa pääjohtajalle mahdollisuuden näihin kaikkiin kysymyksiin vastata. Ja valitettavasti teillä on siihen aikaa vain 10 minuuttia. Ehkä se kuitenkin onnistuu. Olkaa hyvä. I can speak very fast. Voin puhua hyvin nopeasti. Niin, jaan nämä kysymykset kolmeen osaan. Ensimmäinen kysymys liittyy itse tutkimukseen. Ja todellakin on niin, että kaikilla tasoilla tarvitaan lisää tutkimusta, perustutkimusta, jossa tarkastellaan ähm, tavallista ikääntymisprosessia ja miten siitä kehittyy hermoston rappeutumissairaus. Sitten kliiniset tutkimukset, jossa täytäntöön pannaan tutkimustuloksia perus- ja kliininen tutkimuksen kautta ja päästään sitten tulokseen. Eli ei ole yhtä ainoaa osa-aluetta, jota voitaisiin kehittää ja jolla voitaisiin sitten korvata nämä muut. Eli me tarvitsemme kattavan strategian, jotta me voimme siirtyä syistä hoitoon, ennaltaehkäisyyn ja parempaan hoitoon tässä asiassa. Tietenkin hyvät tutkimus vaatii koordinaatiota ja paljon rahaa. Nythän me tarkastelemme sellaisten teknologioiden ja tekniikkojen käyttöä, jotka ovat suht kalliita. Niiden täytyy olla kattavia ja olen hyvin iloinen voidessani sanoa, että me komissiossa koordinointitoimissamme me olemme pyrkineet edistämään nimenomaan yhteistyötä tutkijoiden välillä eri tieteen osa-alueilla jotta tätä tiedettä saataisiin vietyä eteenpäin. Nämä askeleet ovat olleet hyvin pieniä tähän saakka ja paljon enemmän täytyy tässäkin asiassa tehdä. Sitten jos tarkastellaan sitä, miten hoito saadaan potilaille. No tietenkin lääketeollisuudella on myöskin oma roolinsa ja me olemme hyvin iloisia voidessamme todeta, että yksi teema tässä innovaati, innovoivan lääketieteen projektissa on nimenomaan lääketeollisuus ja siinä nimenomaan puhutaan näistä biomarkkereista ja Alzheimerin taudista. Eli tämä viesti on mennyt lääketeollisuuteen. Tietenkin täytyy kerta toisensa jälkeen painottaa sitä, että tämä tutkimus on hyvin kallista. Ja koska tämä lähestymistapa, jota tarvitaan, se on monitieteinen ja koska tarvitaan paljon rahoitusta, niin me tietenkin pyrimme siihen, että päällekkäisyyttä ei synny, eli koordinoitaisiin asioita paremmin jäsenvaltioiden taholla. Tästä pääsemmekin tähän yhteisohjelmointiin, jonka mainitsin näillä kalvoilla. Niin äh, tässä on kysymys siitä, että jäsenvaltiot eri vauhdilla vapaaehtoisuuteen perustuen lähtisivät mukaan tutkimustoimintaan. Eli me emme halua luoda mitään uusia rakenteita. Tämä yhteisohjelmointi tarkoittaa vain sitä, että on jonkinlainen hallintoneuvosto ja jonkinlainen tieteellinen neuvoa antava neuvosto ja tarkoitus tarkoituksena olisi paremmin koordinoida näitä visioita, mitä halutaan saavuttaa hermoston rappeutumissairauksien vastaisessa taistelussa. Siis tarkoituksena ei ole luoda mitään uusia virastoja, vaan tarkoituksena on vain paremmin koordinoida toimintaa. Mikä sitten olisi komission rooli kaikessa tässä? No, kuten tähänkin saakka me olemme tällainen toiminnan helpottaja – me pyrimme ja samanaikaisesti myöskin sisäisten ohjelmien kautta pyrimme identifioimaan mahdollisia kuiluja. Ehkä on asioita, joissa jäsenvaltiot eivät keskity asioihin riittävällä tasolla. Mutta tietenkin meidän täytyy tarkastella myöskin tätä kokonaiskuvaa. Meidän täytyy identifioida nämä kuilut ja puutteet ja pyrkiä työskentelemään tehokkaammin koordinoivan toiminnan kautta. Tietenkin tämä on suuri yhteiskunnallinen haaste ja meidän täytyy todellakin pohtia enemmän tätä ennaltaehkäisyä. Tässä tarvittaisiin sitä, että että kansalaiset olisivat tietoisempia näistä terveysasioista. Tiedän, että he ovat hyvin tietoisia ilmastonmuutoksesta ja energiakysymyksistä, mutta jotkut jättävät syrjään nämä terveyskysymykset. Heille tämä ei ole mikään prioriteetti. Eli yksi asia, johon jokainen jäsenvaltioissa voi ryhtyä on se, että lisätään tietoisuutta näistä ohjelmista, jotta saadaan tukea terveyttä edistävään tutkimukseen. Luonnollisestikin nimenomaan tämä terve kansanosa on se, joka voi luoda tulevaisuutta Euroopalle. Ja sitten jos me tarkastelemme tutkijoita, jotka ovat mukana tutkimuksessa – Meillä on hyvin innovoivia ja asialleen omistautuneita tutkijoita ja jälleen kerran koordinointitoiminnan kautta jäsenvaltioissa me pyrimme siihen, että me saamme parhaat tutkijat pysymään Euroopassa. Meillä on ohjelmia, jotka ovat hyvin samanlaisia, jos niitä verrataan yhdysvaltalaisiin tai australialaisiin tai japanilaisiin ohjelmiin. Ne eivät ehkä ole yhtä hyvin rahoitettuja koska tässä ei ole kysymys ainoastaan Alzheimerista prioriteettina, vaan täytyy hoitaa epidemioita, sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes, liikalihavuus ja monia muita tauteja. Ne ovat kaikki sellaisia, joita täytyy tutkia. Tutkijat ovat siis Euroopassa ja tutkijat odottavat sitä, että pääsevät työstämään tätä haastetta. Sitten jos tarkastellaan sitä, mitä voitaisiin tehdä paremmin, no tietenkin päällekkäisyyksien poistaminen ja se, että keskitetään ponnisteluja, nämä ovat ne päätavoitteet, koska loppujen lopuksi asia on kuitenkin niin, että päällekkäisyys haaskaa ei ainoastaan rahaa, mutta myöskin aikaa. Jos tarkastellaan tilastotietoja, 10-25 vuoden aikajanalla Alzheimer-potilaiden määrä tulee tuplaantumaan ja vuonna 2050 puhutaan 115 miljoonasta sairastuneesta, eli kyseessä on suuri taakka ja tätä täytyy ryhtyä työstämään. Toivon mukaan olen nyt vastannut kaikkiin näihin kysymyksiin yhteenvedonomaisesti. Ja jos teillä on muita kysymyksiä, niin oikein mielelläni otan vastaan sähköposteja tai muita tiedusteluja ja vastaamme niihin sitten ajan myötä. Äh, äh, Kaikkien kollegoiden puolesta haluaisin sydämellisesti kiittää hyvin pätevistä ja yksityiskohtaisista vastauksista. Ehkäpä olette uteliaisuutta mielenkiintoa lisännyt tätä teemaa kohtaan. Se on ehkä se tärkein, jonka olette saavuttanut tänä päivänä. Se on edellytys sille myöskin, että saatte tukea ja että tukea voidaan organisoida tälle tärkeälle hankkeelle. Toivotaan, että näemme uudelleen, pian uudelleen ja näin muodoin voidaan tämä esitysten kohta päättää. Hyvät kollegat, sitten minuutin paussin jälkeen äänestys puoli minuuttia minuuttiin, niin että kaikki pystyvät ottamaan äänestyskortit esille, pääsevät saliin sisään. Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat, ovatko kaikki paikalla? Kyllä. Onko kortti mukana? Onko äänestyskortti mukana? Hyvät naiset ja herrat. Kernaasti aloittaisin. Tai jatkaisin. Kortti on siis tässä, minun myös. Onnistuuko? Kyllä. Sie falsch? Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Joten nyt aloitamme. Ensimmäinen kohta on äänestys 46 artiklan yksinkertaisten menettelyt. Siinä on kyse kansainvälisen uusiutuvan energian virastosta, Irenasta. Eli tässä on sanottavana kyllä tai ei periaatteessa. Minä olen sitten ottanut tehtävän tai itse asiassa sihteeristö on nämä asiakirjat valmistellut, on siis perussäännön vahvistamisesta kyse. Onko tähän vasta huomautuksia? Ei vasta huomautuksia Ja joten kaikki vahvistavat, oliko Charles Chichester? In favor. Okay. Ah, se olikin puolesta. Kaikki puolesta. Kiitoksia. Asia päätetty. Seuraava kohta on sitten talousarviosta. Kollega Eek valmistelijana on ehdotuksen tehnyt. Teillä kaikilla lienee esi- äänestyslista. Ensinnäkin tarkistus yksi. Kuka äänestää sen puolesta? Entäs vastaan? Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Suurella enemmistöllä hylätty. Tarkistus kolme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan joitakin vasta-ääniä, Muuta enemmistöllä päätetty. Toinen osa puolesta. No, nyt on aika tiukka. Tämä täytyy sähköisesti koneellisesti tarkistaa. Toinen osa puolesta. Äänestys, äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Ei, yksi kortti täytyy vielä virittää varapuheenjohtajalle. Äänestys päättyy. Kenellä ei ole korttia? Korttiko ei toimi? Missä kortit eivät toimi? Herra Glanten lisäksi. Ah, hän ei vielä saanut korttia esille. Vai onko? Missä ongelmia on? Näyttäkää, missä ongelmia on. Sillä, siellä otetaan käsiäänestys. Siellä ongelmalla, oliko vielä ongelma? Kenellä ongelmia kortin kanssa? 1, 2, 3. Joten äänestetään ensin ja sitten äh, myöhemmin lasketaan nämä kädennostoäänestykset. Joten äänestys alkaa ja päättyy tulos. Ja nyt sitten pyydän niitä, jotka eivät pystyneet käyttämään korttia vielä äänestämään puolesta ei ketään. Vastaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ei lisäksi. Eli 12 puolesta ja 32 vastaan ja kolme tyhjää. Pitääkö paikkansa? Ei. Epäilystä hylätty. Sitten koko paketti. Koko paketin puolesta vastaan meidän täytyy tehdä se koneellisesti, okei, okay. tehdään niin. Koneellinen äänestys alkaa puolesta vastaan tyhjiä. Ovat kaikki äänestäneet? Kyllä. Äänestys päättyy. Tulos. Äänestys päättyy. Sitten pitää vielä laskea taas ne, joiden kortti ei e, toiminut. Sitten estävät ne, jotka ovat pystyneet korttia käyttämään. Puolesta, vaan nyt kun ne kaikki toimii, 43 puolesta, kuusi tyhjää. Suurella enemmistöllä siis hyväksytty. Kiitoksia. Onko äänestyksestä vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei ole, joten voimme siirtyä seuraavaan esitysten kohtaan, joka on komissiojäsenen vierailu. Komission ei ole vielä täällä sen ei voi vieraillakaan, täytyy odottaa. Odotamme minuutin. Mutta hyvät kollegat, heti kun komissio sen tulee, niin äh, silloin ei enää pidetä paussia, vaan, äh, vaan jatkamme välittömästi. Liebe Kolleginnen, liebe... Hyvät kollegat. Toivotan tervetulleeksi kaikkien teidänkin puolesta komissiosen Redingin jälleen kerran keskuuteemme kerran sen mahdollisuuden, että hän, hän voi vastata kysymyksiin ja voimme käydä keskustelua ja teemmekin varmaan niin, että komission jäsen pitää lyhyen alustuksen, että keskustelulla on sitten pohja. Ja sitten meillä kaikilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, esittää huomioita, viit, antaa viitteitä. Ja tämä tavalliseen tiiviiseen tapaan täytyisi tehdä. Sydämellisesti tervetuloa Rova Redding, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Tehokkainta taitaa olla, jos puhun englanniksi, sitten useimmat ihmiset ymmärtävät, kuin että jos puhuisin Luxemburgin murteella tai kielellä. Directly to the heart of the matter. Mennäänpä sitten samantien asian ytimeen. Tiedätte, että me aloitimme 2010 e aloitteen yhdessä ja tämän tarkoituksena oli valjastaa yhteismarkkinoinen talous ja parantaa tieto- ja viestintäteknologiaa ja tutkimusta. Ja sisämarkkinoilla on onnistuttu edistymään, koska olemme pystyneet valtavirtaistamaan televiestintäpuitteita ja audiovisuaalipalveluja. Ja minun ei tarvitse teille muistuttaakaan verkkovierailuasetuksen menestystarinasta. Tämähän hyväksyttiin vuonna 2007 ja astui voimaan 2009 ja tällä tavalla tällä me pystymme yhdessä puuttumaan yhtenäismarkkinoiden puutteeseen, epäonnistumiseen ja tällä tavalla saatiin konkreettista hyötyä kansalaisille ja tässä hyvin jouhevasti saatiin yhteispäätösmenettely toimimaan ja homma saatiin hoidettua ennätysajassa. Yleisesti ottaen Euroopan kansalaiset hyötyvät nyt alemmista hinnoista ulkomaan puheluissa. Viimeisten neljän vuoden aikana hinnat ovat laskeneet 20 prosentilla. Tästä nyt ei usein puhuta, mutta se on tosiasia. Ja matkapuhelin Eh, hinnat, eh, puheluhinnat verkkovierailujen ulkopuolella ovat 34 prosentilla laskeneet viimeisten neljän vuoden aikana. Ja tiedätte, että verkkovierailuhinnat ovat laskeneet 17 prosentilla vuodesta 2005. Tulevaisuudessa tulemme myös työstämään tätä asiaa, kun komissio esittää väliaika kertomuksen ensi vuonna ja täyden tarkastelun vuonna 2011. Ja tässä täysi, täydessä tarkastelussa me tulemme puuttumaan kaikkeen markkina- ja teknologia kehityskulkuun. Tämä valiokunta on myös hyvin vahvasti ollut luomassa yleiseurooppalaista lainsäädäntöä yleiseurooppalaisen satelliitti mobiilisatelliittipalveluihin. Kun kansallisella tasolla lupamenettely on viety loppuun, niin kaksi valittua im, operaattori im, ja Solarit tulevat viimeistään toukokuun 2011 mennessä kehittämään tämän teknologian. Jäsenvaltiot ja komissio tekevät läheistä yhteistyötä varmistaakseen varhaisen ja tehokkaan MSS-päätöksen täytäntöönpanon, niin kuin parlamentti halusikin, jotta voidaan kattaa koko unionin alue. Tutkimus Jotta voidaan tässä nyt pienentää kuilua, joka oli teknologisessa, teknologiatutkimuksessa, siis kuilu verrattuna muihin maailmantalouksiin, niin olemme suunnanneet suurimman budjetin, suuremman budjetin kuin koskaan tähän tutkimukseen, yli 10 miljardia euroa kaudelle 2007-2013. Funded research has played an important role. Tällä eurooppalaisella tutkimusrahoituksella on ollut erittäin tärkeä rooli teollisuudelle. Halu... Haluaisin tässä korottaa, korostaa sen merkitystä esimerkiksi terveydelle ja terveystutkimukselle ja nano samoin kuin tieturvallisuuden parantamiselle ja haluaisin korostaa yhteisten teknologia-aloitteiden merkitystä, siis tällaiset yksityisjulkinen rahoituskumppanuudet. Tässä on ollut mukana jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioissa yhteisön tasolla – ja tätä tutkimusta on tehty muun muassa nanoteknologiassa, mutta minä olen tässä, täytyy sanoa, hieman pettynyt jäsenvaltioiden osalta, koska tässä olisi voitu 25 e- prosenttia enemmän käyttää varoja, jos jäsenvaltiot olisivat kaikki ne varat asettaneet tähän, mitä mikä oli tarkoitus. Ja minä korostaisin ja vaatisin sitä, että jokainen osapuoli kantaa tehtävänsä täysin, vastuunsa täysin ja minä tulen jatkamaan työtä sen osalta, että näin tulisi tapahtumaan. Meillä on myös toinen ö, yhteishanke, eli elin ö, olosuhde hanke, jonka tarkoituksena on siis ö, edistää ik- hyvää ikääntymistä – ja tässä on 23 jäsenvaltiota mukana ja meillä on 600, yli 600 miljoonaa kaudelle 2008-2013 hyvin kohdennettuun tutkimukseen, jolla halutaan auttaa ikääntyviä ja vammaisia ja varmistaa, kiitos hyvän teknologian, parempi, paremmat elinolosuhteet. Tässä olemme valinneet yli 40 yleiseurooppalaista hanketta rahoitusta varten ja jäsenvaltiot ovat ovat lisänneet alkuperäistä, äh, alkuperäisiä investointeja 40 äh, prosentilla, joten tässä jäsenvaltiot ovat toimineet erittäin hyvin. Ja PK-yritysten osallistuminen on 43 prosentin tasolla. Ja täällä jo vastaan joihinkin kysymyksiin, joita varmaan täältä esitetään. Joten tässä on hyvä esimerkki siitä, millä tavalla pienet ja keskisuuret yritykset hyvin osallistuvat näihin hankkeisiin ja tulen kertomaan lisäkehityskulusta muutamien kuukausien sisällä tässä. Sitten elämänlaatu ja sosiaalinen mukaan ottaminen, no nämä ovat asioita, jotka ovat olleet hyvin lähellä parlamentin sydäntä. 112, hälytysnumero, ja 11. helmikuuta on siis tämä hätänumeron yleiseurooppalainen päivä, jotta saadaan sitä tunnettua tunnetummaksi. 112 voidaan, käyt- äh, voidaan soittaa niin lanka kuin matkapuhelimistakin nyt kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämä on suurta edistystä, koska viisi vuotta sitten kun aloitimme, niin valitettavasti tätä nyt ei otettu mitenkään erittäin hyvin vastaan. Meillä on joissakin jäsenvaltioissa edelleen ö, äh, soittajien painkantamisen osalta hieman ongelmia ja tätäkin me nyt tarkastelemme läheltä. No, mitä tällä hetkellä nyt on sitten menossa? Parlamentissa ja nimenomaan tässä valiokunnassa keskusteltiin tulevasta ää, digitaalisen ää, osinkon käytöstä. Ja minun mielestäni tämä nyt on hyvä esimerkki parlamentin ja komission yhteistyöstä niin, että voidaan puuttua poliittisiin ja yhteiskunnallis-taloudellisiin ulottuvuuksiin asioissa, jotka kaikkien mielestä alussa vaikuttivat pelkästään teknologisilta asioilta. Taajuus ylijäämä on tällainen kysymys todellakin, ja tällä on vaikutuksia yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti myös. Ja tässä on useita vaihtoehtoja nyt tarjolla, kun analogisesta lähetystoiminnasta siirrytään pois. Ja tässähän on määrät, päiväksi asetettu 2012. Ja nämä, vaihto, nämä mahdollisuudet liittyvät niin lähetys yleisradiotoimintaan kuin muuhunkin toimintaan. Ja tämän avulla voidaan digitaalikuilua hieman sulkea. Meillä on ollut laajaa kuulemista eri osapuolten kanssa ja alustavaa työtä on tehty. Ja luulen, että tässä nyt voidaan esittää komissio tiedonannolle tämän, komissiolle tiedonanto tästä kuun lopussa. Ja tulevien kuukausien aikana sitten, hyvä puheenjohtaja, te tulette saamaan tämän valiokuntaan käsiteltäväksi. Sitten tulemme myös keskustelemaan tästä ehdotuksesta strategisella tasolla parlamentin ja neuvoston kanssa. Ensimmäisenä taajuusstrategiaohjelman osalta. Tässä tarkoituksena on tunnistaa kaikki seurantatoimet, joita tarvitaan. Ja me haluamme aloittaa tämän keskustelun ottaen huomioon parlamentin isännöimä taajuushuipukokous, joka ymmärtääkseni tullaan järjestämään tammikuussa ja tuolloin parlament- komissiolla tulee olemaan valmisteleva työ valmiina niin, että sitä voidaan hyödyntää tässä huippukokouksessa ja saada sieltä hyviä tuloksia aikaiseksi. Mikä tässä nyt yhteinen tavoitteemme on? Joustavampi ympäristö, mutta myös yhteinen visio niin, että voidaan varmistaa paremmat palvelut ja meidän täytyy säännönmukaisesti tarkastella uudelleen politiikkaamme niin, että voimme sopeuttaa sitä kehittyvään tilanteeseen ja me teemme tätä niiden sopimusten pohjalta, joita olemme tehneet. Laajakaista internet. Tiedätte, että tällä on tähdellinen rooli elpymissuunnitelmassa, talouden elvytyssuunnitelmassa ja tämän vuoksi me olemme varmistaneet miljardi euron rahoituksen sille, että saadaan laajakaista internetyhteydet myös äh, maaseutuyhteisöihin. Ja Tämä on hyvin kohdennettu toimi, koska 30 prosentilla maaseutuyhteisön asukkaista ei ole ollenkaan laajakaista yhteyttä. Ja tämän osalta täytyy kyllä jälleen todeta, että olen hyvin pettynyt siihen, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole vielä päättäneet ryhtyä hyödyntämään näitä uusia varoja maaseutukehityssuunnitelmissa, joita ne ovat toimittaneet. Tässä täytyy paljon kyllä tehdä vielä lobbausta koska digitaalikuilun sulkeminen on vahvasti poliitikkojemme vastuulla. Eli tässä on nyt tämä työ, jota tällä hetkellä tehdään. Mitä meidän täytyy tehdä lähitulevaisuudessa sitten saadaksemme prioriteettimme kuntoon? Tiedätte, että taloudellisen epävarmuuden aikoina vastauksen täytyy olla fiksu ja se täytyy suuntautua tulevaisuuteen. Digitaalinen investoinnit tulevaisuuteen. Puheenjohtaja Barroso parlamentin edessä tämän teki erittäin selväksi. Hän sanoi, että seuraava komissio ajaa digitaalistrategiaa Euroopalle. Me tarvitsemme Eurooppaa, joka on yhteydessä, jolla on tulevaisuuden verkostot Joten tässä on nyt kaksi lukua pöydälle. Me haluamme laajakaista internetin kaikille eurooppalaisille 2010 mennessä ja tässä tulee sitten tämä ö, kysymys tästä digitaalikuilusta ja niistä investoinneista, joita täytyy tehdä, jotta nämä 30 prosenttia maaseutuyhteisöstä saavat ö, myös internetyhteydet ja tämä tässä täytyy edistää kilpailukykyistä toimintaa ja tätä varten meidän täytyy ryhtyä tulevina kuukausina konkreettisiin toimiin. Ei mitään uutta, täytyy rohkaista kilpailukykyistä ja hyvää tutkimusta tulevaan, tulevien uusien sukupolvien yhteyksiin. Puhun tässä nimenomaan kuiduista tässä nyt ja me meillä, meidän täytyy tehdä matkapuhelin yhteyksistä huom- houkuttelevampia ja tässä täytyy pohjustaa tietä uusille suku, matkapuhelin sukupolville. Me olemme hieman eturintamassa tässä ja me täällä hyvällä tutkimuksella 4G-matkapuhelimille luomme tietä. Vaihto analogisesta digitaali lähetyksiin tätä tietä täytyy nyt nopeuttaa, koska tämä tulee vapauttamaan arvokasta, ää, arvokkaita taajuuksia. Niitä voidaan paremmin käyttää uusissa viestintäyhteyspalveluissa. Ja tässä meillä on tällainen ö, erinomainen kerran elämässä vastaan tuleva mahdollisuus ja meidän täytyy tulla tarttua siihen. Jos meillä on perusrakenteet, niin mit, olemmeko ratkaisseet ongelman? No emme, koska internet kaipaa myös hyvää sisältöistä, hyvää sisältöä ottamatta huomioon ikää, sukupuolta, etnistä taustaa ja niin edelleen. Ja tämän vuoksi komissio on aloittanut julkisen kuulemisen tulevan viestintäteknologian sisältö, sisältökysymyksistä. Ja tämä tulee jatkumaan 9.10. asti ja sen jälkeen meillä on Visbyn konferenssi ja olen ymmärtänyt puheenjohtaja, että jotkut valiokunnan jäsenet tulevat tuohon konferenssiin osallistumaan. Tähän mennessä julkisessa kuulemisessa olemme, saan, olemme saaneet 410 vastausta, hyvin paljon vastauksia, erittäin mielenkiintoisia. 80 prosenttia näistä vastauksista tulee yksilöhenkilöiltä. Tämä on erittäin rohkaiseva merkki siitä, että politiikkamme hieman tässä nyt pikkuhiljaa lähenee kansalaisiamme. Olen maininnut tässä haasteita, mutta haluaisin esittää teille vielä neljä prioriteettialuetta, joiden osalta me tarvitsemme toimintaa digitaaliyhteismarkkinoiden luomiseksi, jossa internetin käyttäjät ovat mukana. Tiedätte, että Euroopan kansalaiset ovat tuoneet esille internetmaailmaan liittyviä kuluttajakysymyksiä. Ja esimerkiksi tässä on kysymys rajat ylittävistä verkkopalveluista ja myös kuluttajien oikeuksista internetissä. Ja joskus kuluttajat huomaavat, että asuinpaikoissaan he eivät pääse käsiksi rajat ylittävästi haluamiinsa audiovisuaali- tai verkkopalveluihin ja miten voidaan asiaan sitten puuttua. Ensinnäkin täytyy tehdä helpommaksi ja houkuttelevammaksi päästä digitaalisisältöön, missä tahansa se sitten on Euroopassa toi, tu, tuotettu. Tämä tulee olemaan erittäin tähdellistä, kun otetaan saadaan hyvin käyttöön nopea laajakaista yhteydet. Eli ei pelkästään politiikka riitä, vaan sisällön täytyy myös olla tässä mukana yhtä aikaa ja meidän täytyy tehdä tämä, jos me haluamme olla ö, maailmanlaajuisessa kisassa kilpailukykyisiä. Toiseksikin meidän täytyy valmistella turvallista ja kuluttajaystävällistä eurooppalaista ö, mobiilimaksuympäristöä. M-Cash antaa suuren mahdollisuuden, mutta sitä ei vielä hyödynnetä eurooppalaisittain. Meillä on Euroopassa yli 450 miljoonaa matkapuhelin käyttäjää, ja jos heille mahdollistetaan ähm, matkapuhelinten käyttäminen kaikenlaisia sovellutuksia varten, niin me teemme kyllä äh, elinkeinoelämästämme paljon vahvempaa. Kolmas prioriteetti pienyrityksille täytyy maailman avautua tässä. Meillä on Euroopassa kolme miljoonaa pk-yrityksiä, 99 prosenttia kaikista yrityksistä siis, ja 100 miljoonaa työpaikkaa, mutta PK-yrityksemme ovat merkittävästi jälkijunassa verrattuna suuriin yrityksiin koska vain 9 prosenttia pk-yrityksistä käyttää sähköisiä laskuja, vain 11 prosentilla on teknologiapohjaista henkilöstöhallinnointia. Jos pk-yritykset voisivat hyödyntää verkon kautta näitä toimia, niin tässä tulisi paljon enemmän hyötyä niille. Joten näiden kysymysten täytyisi olla esityslistalla todella korkealla, jo täytyy miettiä, millä tavalla pk-yritykset voisivat hyötyä kaikesta tästä ja miettiä sitä myös, millä tavalla voidaan välttää sitten sudenkuoppia matkalla. Neljäs periaate. Täytyy paremman hyödyntää, paremmin hyödyntää innovatiivisia ICT-ratkaisuja niin- ja tällä tavalla parantaa myös alhaisen hiilenkäytön taloutta. Ensi viikolla komissio tulee pohtimaan tätä vihreää teknologia- ja viestintäteknologia on yksi tärkeä kysymys yrityksillemme, pk-yrityksille ja teollisuudelle tulevaisuudessa niin, että voidaan luoda uusia liikemahdollisuuksia yrityksille. Puheenjohtaja, tulevina vuosina Euroopan täytyy kokonaisuudessaan muuttua digitaaliksi, jotta voidaan vastata näihin kysymyksiin. Meillä täytyy olla hyvin juurtunut politiikka, jonka täytyy ottaa huomioon kaikki alat. Komission puheenjohtaja on ehdottanut, että luodaan digitaalitalous ja tässä valiokunnassa tullaan seuraavien kuukausien ja vuosien aikana tekemään tätä työtä ja haluan jo eten, etukäteen kiittää teitä panoksestanne. Kiitos. Herzlichen Dank. Frau Kommissarin, für diese... Kiitoksia komission jäsen tästä kattavasta esityksestä koskien projekteja, jotka kehittyvät, joita arvioidaan ja sitten tulevista projekteista oli myös, joista pitää pystyä huolehtimaan. Tässä varmasti on tarpeeksi pohjaa keskustelulle. Täällä onkin paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäisenä kollega Trautmanilla on puheenvuoro. Merci beaucoup, monsieur. Suurkiitokset, herra puheenjohtaja, ja kiitokset myöskin komission jäsenelle tästä tilannekatsauksesta, jonka tässä teitte. Totean, että komissio ei ole hidastellut sen täytäntöönpanossa, jonka se antoi sitoumuksena, siis mitä tulee radiotaajuusstrategiaan. Ja olisi mukava, jos te ottaisitte parlamentin mukaan tähän valmistelutoimeen. Minäkin toivon, että tammikuussa sitten tämä saadaan vietyä päätökseen komission, neuvoston ja parlamentin välillä, jotta meillä olisi radiotaajuusstrategia tulevaisuuden varalle. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen aiheesta, joita ette käsitellyt aivan erityisesti. Ensinnäkin haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän näkökantanne, mikä tulee tähän digitaaliseen kirjastoon, jonka te esittelitte prioriteettina, mutta joka ei kuitenkaan löydy prioriteettien listalta. Tämä on ajankohtainen asia esimerkiksi omassa maassani ja haluaisin tietää, mitä tähän digitaaliseen kirjastoon tulee, niin haluaisin myöskin online-editoinnista esittää kysymyksen on kaikenlaisia tiedemiehiä, jotka ovat todenneet, että kustannustoiminnassa on keskittymistä tapahtunut, esimerkiksi tiedejulkaisujen kohdalla. Ja kysymyksenä tässä tulee esille resurssien arkistointi, koska nämähän yleensä maksetaan näiden kirjaston käyttömaksujen kautta – ja saattaa käydä niin, että jos yritys menee konkurssiin, niin sitten tiedot eivät enää olisikaan saatavissa. Ongelmana on se, että kirjasto maksaa tällaista käyttömaksua eikä ole mitään takeita näille voimavaroille, joista on maksettu. Ja tässä on kysymys miljoonista euroista ja minun mielestäni tämä ongelma tulisi ratkaista. Haluaisin esittää myöskin kysymyksen liittyen normeihin ja standardeihin. Meillä on tänä päivänä paljon pk-yrityksiä ja tällaisia juuri toimintansa käynnistäneitä yrityksiä, jotka tuottavat uutta sisältöä ja palveluja ja esitän kysymyksen komission tarjoamasta strategiasta näiden normien ja standardien suhteen. Haluaisin tästä teidän mielipiteenne. Ja sitten vielä viimeinen kysymys, ja tämä myöskin on tärkeä aihe ja joka liittyy sisältöön ja henkiseen omaisuuteen. Me olemme työryhmässä jota johtaa herra Tubon ja meidän valiokuntamme on tässä työryhmässä edustettuna. Me työstämme tätä asiaa. Haluaisin tietää, mitä tulee online-sisältöön. Tehän sanoitte, että tämä on tämän vaalikauden yksi prioriteetti. Ja mikä teidän kantanne tänä päivänä on? Miten tätä asiaa lähestytään? Miten henkisen omaisuuden kysymykseen pureudutte? Ja mitä tulee etäresurssipalveluihin? ja netin käytön kehitykseen, niin eh, mitä tästä tiedon taloudesta voidaan sanoa, jos ei sitten samanaikaisesti takerruta näihin kysymyksiin, jotka liittyvät internetin neutraaliuteen? Eh, pyydän anteeksi, että kysymyksiä oli näin paljon, mutta mielestäni nämä neljä kysymystä ovat kaikki hyvin olennaisia. Kiitoksia sitten kollega Hatsimarkakis. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvä Vivian Redding tästä alustuksesta, hyvin kattavasta sellaisesta. Siihen olemme tottuneet teiltä. Onnittelut AALltä tästä aal ohjelmasta Se on jotakin hyvin erityistä. Tietotekniikan kuvusta ja asumisesta. Tietysti me olemme tietysti vanhin manner, ikääntyvin eh, maanosa ja siksi onkin hyvä, että tähän voidaan keskittyä, että ikääntyvät ihmiset voivat ihmisarvoista elämää jatkaa. Alzheimerin yhteydessään tästä jo puhuin. Meillä on mahdollisuus tulla Euroopan ykkösiksi tästä eurooppalaisina, koska asia myös koskee meitä eniten. Viekää tätä asiaa eteenpäin. Siinä teillä on parlamentin absoluuttinen tuki. Tietysti määrärahat ovat niukat ja siinä tarvitaan tiukkaa yhteistyötä parlamentin ja komission välillä. Parlamentti on tietysti budjettiviranomainen myös, jotta päästään tällä alalla vahvemmiksi Van Nistelrooyn tässä näen, joka varmasti haluaisi samaan suuntaan. Tässä voitte meidän rakentaa meidän tuemme varaan, mutta meidän täytyy aina informoida tästä. Kollega Trautman otti teolliset tekijänoikeudet esille. Haluaisin liittyä tähän, mutta täydentävästi. Yhä suurempi osa talouselämästämme, taloudestamme siirtyy verkkoon. Sitä me haluammekin. Siitä kuitenkin tulee yhä enemmän tietoturvaongelmia. Ja se on tällainen teema, jossa myöskin me eurooppalaisina, meidän täytyy asettaa siihen, täytyy asettaa erityinen painopiste siihen. Me, olemme, me emme ole niitä, jotka salivat kaiken, kuten amerikkalaiset, emme ole niitä, jotka haluavat kaikki rajoittaa, kuten kiinalaiset, vaan me haluamme vapaata taloutta, mutta ankaran henkilötietosuojan. Ja joissakin jäsenvaltioissa viime kuukausina vuosina, on tullut keskusteluun monia kysymyksiä ja haluaisin, että komissio harkitsisi sitä, että verkkoturvallisuus, eikö sitä voisi täydentää vielä vahvemmin tietoturvan asioilla? Siinä ei ole vielä tarpeeksi vahvia, sen täytyy tehdä vielä enemmän ja toivon, että harkitsisi sitä, että eikö tutkimuspainopistettä, josta myös vastaatte budjettiosassanne, että niissä pitäisi parantaa ponnistuksia. Onnittelut teemasta, jota ette maininnut, mutta joka menee samaan suuntaan tässä, on nämä luotetut lähteet, trusted sources, se on erityisen tärkeä teema. Aina sanotaan, että lisää sisältöä tarvitaan. Kyllä, ongelma on se, että meillä on ihan tulva tätä sisältöä, joka ei kuitenkaan uskottavaa, luotettavaa. Usein on vain mielipiteitä, ei ole luotettavia lähteitä niille. Se, mitä tarvitaan, on instituutioita, jotka sertifioisivat tätä luotettavaa tietoa. Siinä on aloite, niin kutsuttu Trusted Sources-aloite, sen varan täytyy rakentaa, sitä täytyy laajentaa, ja tässä oman laatumme voisimme tuoda maailmannäyttämään eurooppalaisina myöskin. Ja viimeinen kohta, tämä laajakaista aloite. Pidän sitä perustavanlaatuisena asiana infrastruktuurin rakentamisessa, jotta kilpailukykyämme verkon osalta voidaan parantaa. Se, mitä puuttuu, tämän sanon ihan avoimesti ja suoraan, on teidän koordinaationne koordinointi, vaikkapa ähm, se, mitä liittyy niiden laitteisiin koordinointiin, jos, jotka liittyvät maaseudun kehittämispolitiikkaan, aluepolitiikkaan, erityisesti yhteys tähän maatalouden pääosastoon, mutta kuitenkin kun määritellään uudelleen aluepolitiikkaa, niin tähän teemaan täytyy keskittyä kovasti. Juuri kun halutaan tehokkuuden parantamista ilmastonmuutospolitiikassa, mutta kuten uusakseksi sanotaan, niin get streamlined täytyy siinä päästä. Siis virtaviivaistamaan näitä asioita, että vielä vahvemmin tehdään yhteistyötä komission sisälläkin. Seuraavaksi kollega Del Castillo. Gracias. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia teille rouva komission jäsen siitä, että tulitte tänään tänne ja esititte meille tiivistelmän siitä, mitä on tapahtunut, mitä tällä hetkellä on menossa ja puhuitte myös hieman tulevaisuuden kysymyksistäkin. Meillä on varmasti mahdollisuus keskustella näistä asioista lisää tulevaisuudessa, kun meillä on komission jäsen ehdokkaiden kuulemiset, mutta tähän asti te olette olleet vastuussa komissiossa näistä kysymyksistä, joten nyt on hyvä hetki keskustella. Haluaisin viitata tässä kahteen asiaan, jotka ovat keskenään yhteydessä ja sitten kolmanteen, joka on aina ajankohtainen. Nämä kaksi keskenään yhteen, toisinsa liittyvää asiaa ovat, äh, ne liittyvät äh, taajuus ylijäämään yleensäkin koko taajuuteen ja laajakaista kysymyksiin. Kaikki nämä kysymykset ovat vahvasti toisiinsa yhteyksissä, koska mahdollisuus siitä, että on nopea, turvallinen internetyhteys, niin sitä edistää vahvasti se, että voidaan käyttää tiettyjä taajuuksia, jotka tulevat vapautumaan kaikissa jäsenvaltioissa. Politiikka, joka liittyy näihin taajuuksiin, vaihtelee vahvasti jäsenvaltioiden välillä. Mutta joissakin jäsenvaltioissa, jos tätä hoidetaan sellaisella tavalla, että se antaa oman panoksensa sähköisen viestinnän kehitykselle, joka on paljon nopeampaa ja turvallisempaa. Ja toisissa jäsenvaltioissa taas sitten edelleen käytetään ähm, näitä taajuuksia äh, tavallista televisiota varten, niin tässä tulee ongelma, koska tämä johtaa suuriin eriarvoisuuksiin jäsenvaltioiden välillä Euroopassa. Ja meidän täytyy löytää, etsiä ja löytää tasapainoinen järjestelmä tässä, koska osa näistä taajuusylijäämistä täytyy suunnata sähköiselle viestinnälle. Sillä tulee olemaan valtaisa merkitys tälle sektorille. Ja sitten toinen seikka liittyy digitaaliseen Euroopan kehitykseen. Tämä va- tietysti luonnollisestikin vaatii sitä, että täytyy löytää hyvä kehitystie kaikelle tälle internetlaajakaistalle ja niin edelleen, niin edelleen, mutta tämä liittyy perustavanlaatuisesti siihen, että kansalaisilla täytyy olla ensinnäkin tarve ja toiseksikin kyky käyttää internettiä. Ja tähän liittyy sitten hyvinkin erilaisia asioita, sähköinen kaupankäynti, itse terveydenhuoltokysymykset, koulutus, energia ja niin edelleen, niin edelleen. Nämä ovat alueita, joilla yhdellä tai toi, yhdestä tai toisesta syystä ö, ihmiset joutuvat ja tarvitsevat suoraan tai epäsuorasti käyttämään näitä palveluja. Ja näitä voidaan jokapäiväisessä elämässä internetin kautta kanavoida näitä palveluja. Ja minun mielestäni tämä on hyvä järjestelmä. On ihan hyvä laajakaista järjestelmää parantaa maaseutualueilla, mutta on hyvä myös, että kansalaiset ikään kuin pakotetaan käyttämään näitä palveluja, koska ne ovat parhaita mahdollisuuksia hoitaa esimerkiksi terveyskoulutuskysymyksiä, sähköistä kaupankäyntiä jokapäiväisessä elämässä. Joten tässä mielessä kaikki nämä sektoriaaliset aloitteet ovat erittäin tärkeitä, tärkeitä jos me haluamme todella digitaalista Eurooppaa. Ja sitten kolmas kysymys liittyy erääseen erittäin tärkeään avoinna olevaan ristiriitaiseen asiaan, eli tekijän tekijänoikeuksiin. Kukaan ei ole tätä ratkaissut vielä. Se edelleen aiheuttaa paljon päänsärkyä, paljon ongelmia kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämän täytyy nyt olla se parlamentin vaalikausi, jolla me voimme löytää ratkaisun tähän kysymykseen. Voimme antaa vastauksen näihin ongelmiin. Kiitos. Herzlichen Dank Kiitoksia. Sitten Fanisteroi. Ehm, Kiitos, herra puheenjohtaja. Minulla on vain kaksi kommenttia. Kun katsotaan ajassa taaksepäin, niin puhuitte meille siitä edistyksestä, jota on lainsäädännössä otettu ja lainsäädännö, lainsäädäntö on omaksettu investointien alalla, on saatu uusia investointeja, innovointia, tutkimusta ja nyt sitten sanotte meille, että on hieman epäröintiä täytäntöönpanon suhteen ja osoitatte sormella jäsenvaltioita. Onko tämä kriisistä johtuvaa vai onko tässä jonkinlainen valuvika? koko asiassa? Onko teollisuus syypää ongelmiin? Yhteisessä tutkimusasialistassamme me haluamme täytäntöönpano aikaiseksi, eli haluaisin kuulla tästä hieman enemmän. Tällaiset epätavanomaiset ajat usein vaativat epätavanomaisia ratkaisuja. Tässä on kysymys suht pienestä budjetista loppujen lopuksi. Tässähän aikaisemmin puhuttiin Alzheimer-tutkimuksesta. Asia on niin, että jäsenvaltioiden täytyy vetää voimavaransa yhteen tutkimuksessa ja kehityksessä, ja tällainen tietokoneavusteinen asuminen on hyvä kehityskulku. Parlamentissa myöskin tarvitaan sitä, että iäkkäitä ihmisiä edustavat järjestöt tulevat meidän pakeillemme. Tiedän, että me olemme järjestämässä konferenssia asian tiimoilta ja tämä on tietenkin hyvä uutinen, mutta tämä ensimmäinen oli varsinainen kysymykseni. Kiitoksia. Seuraavana kollega Kroote. Kiitoksia paljon kaksi kohtaa. Eihän se sopimus 30. syyskuuta loppuu sopimus Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Miten Eurooppa siellä toimii, infrastruktuurista puhuitte, ja miten koko internetiä halutaan ohjata. Yksi yritys äh, on kyseessä. Se on Yhdysvaltain kauppaministeriölle alainen. Miten 30. syyskuuta jälkeen komissio haluaa tulla tähän keskusteluun mukaan? Verkkoneutraliteetti, monet kollegat siitä ovat puhuneet, telekompaketti on päätettävänä konsolidointimenettelyssä minua kiinnostaisi, miten komissio tähän teemaan verkkoneutraalisuus suhtautuu seuraavina tulevina viikkoina kuukausina, koska tämä on ihan prioriteettina esityslistalla. Me saamme tulvittain kysymyksiä tästä teemasta edustajienkin. Tulisiko tähän lakisäädäntöaloitteita mahdollisesti matkaan saatettavaksi komission puolelta? Komission jäsen tässä vaiheessa haluaisit ensimmäisen vastauskierroksen esittää, koska tulee muuten liikaa. Teillä on puheenvuoro. Ensimmäinen kysymys, jonka esitti Rauha Trautman. No, Europeana on todellakin emblemaattinen projekti, jonka me olemme käynnistäneet – Siinä ovat kumppaneina jäsenvaltiot, kulttuurijärjestöt, oli kysymys kirjastoista tai museoista. Ja tällä hetkellä meillä on neljä ja puoli miljoonaa kohdetta Europeanassa. Eri jäsenvaltioiden panos on hyvin vaihteleva. No, Rova Trautmanille voisimme sanoa, että kiitos Ranskalle, koska puolet aineistosta tulee, on ranskalaista alkuperää. Ja vaikkakin sanon kiitos Ranskalle, niin muille sanoisin, että pistäkääpä vauhtia töppösiin, koska ei ole normaalia, koska eihän puolet eurooppalaisesta kulttuurista tule Ranskasta. Eli muidenkin maiden täytyy lähteä liikkeelle, jotta europeanasta tulee menestys. Europeanaan tietenkin liittyy rahoitusongelma kun europeana ei ole enää alkuvaiheessa, vaan saa todellista sisältöä siis ensi vuonna ja sitä seuraavina vuosina, niin sitten täytyy ryhtyä pohdiskelemaan eh, julkis-yksityiskumppanuuksia, jotta Europeanasta saadaan sellainen, kun sitä haluaa, siis paikka, jossa eurooppalaiset kansalaiset eh, voivat monimuotoista kulttuuria tutkia. Sitten äh, tiedekustannustoiminta. Keskusteluissa, jota käytiin digitaalisesta kirjastosta, usean vuoden ajan olen koonnut eri äh, alojen tiedemiehiä, äh, tiedemiehiä, jotka työstävät näitä harvinaisia tuotteita, henkisiä oikeuksia, tiedejulkaisuja – nämä asiantuntijat ovat mahdollistaneet minulle sen, että olen pystynyt luomaan kokonaiskuvan. Tiedekustannustoiminta on aivan eri asia kuin esimerkiksi lastenkirjojen julkaiseminen. Se, mitä yleisellä tasolla voidaan todeta, on se, että kaikki mikä kuulee, kuuluu julkiselle sektorille, niin siihen täytyisi kansalaisilla olla pääsy. Tämä on se peruspilari. No miten tähän sitten päästään? Siis tämä on helppo sanoa, mutta aivan eri asia on sitten toteuttaa se. Mutta me olemme parhaillaan, ja tässä menen hieman pidemmällekin. Tässä tulevat kaikki nämä henkisen omaisuuden ja tekijänoikeuskysymykset esille, koska meillä on harvinaisteokset, on kirjat, joista painos on loppunut, joita ei enää saa. Eli nämä ovat kans, myös arja asia erikseen. Eli tässä on neljä ulottuvuutta. Ensinnäkin on kirjoja, jotka löytyvät edelleen kaupoista. Tekijänoikeuksista keskustellaan. Tämä on siis kaupallinen puoli. Sitten on kirjoja, joihin kohdistuu tekijänoikeuskysymyksiä, mutta jotka eivät enää ole saatavilla joko sen takia, että niitä ei voi digitalisoida, koska tekijä ei ole tiedossa, siis nämä harvinaisteokset, ja meidän täytyy luoda erityistä eurooppalaista lainsäädäntöä eh, tässä asiassa, koska tämä on suuri osa meidän yhteistä perintöä, jota ei valitettavasti voi eh, digitalisoida. Meidän täytyy löytää oma ratkaisumme, oma eurooppalainen ratkaisumme tähän ja parhaillaan tätä työstän. Sitten kolmantena on nämä teokset, joista painos on loppunut ja joihin kohdistuu tekijänoikeuskysymyksiä. No tähän ehkä voidaan löytää ratkaisu helpommin. Ja sitten on kaikki nämä julkiset teokset. Eli neljä erilaista politiikan haaraa, jota täytyy viedä eteenpäin. Ja sanon tämän hyvin selkeästi. Kun käytiin keskusteluja Google-kirjoista julkisuudessa, niin sanoin, että tässä, Euroopassa, tässä kysymyksessä Euroopassa ei tule ottaa ratkaisuja, jotka tulevat muualta maailmasta, vaan meidän täytyy tehdä omat ratkaisumme. Ja nyt jo kaksi vuotta eri sidosryhmien kanssa olemme ottaneet esille ja käsittelyyn nämä ongelmat, mahdolliset ratkaisut. Ja tässä uudessa parlamentissa yhteistyössä komission ja neuvoston kanssa tullaan sitten sitten saamaan aikaan erityiset eurooppalaiset ratkaisut. Sitten normit ja standardit. Me emme eurooppalaisina ole toimineet kovinkaan hyvin normien ja standardien suhteen. Me pystyisimme kyllä parempaankin. Ne vaikeudet, joita meillä on, jotta joku onnistuu Euroopassa, se on paljon suurempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ja nyt komissio on julkistanut valkoisen kirjan, josta parhaillaan keskustellaan. Ja tässä meidän täytyy ja kun sanon me, niin sanon sen todellakin tieten tahtoen monikossa, koska tämä koskee useampaakin komission jäsentä, mutta me emme voi kuitenkaan laatia useampaa politiikkaa. Meidän täytyy päätyä yhteen yhteiseen politiikkaan, joka palvelee pk-yrityksiämme ja meidän teollisuuksiamme. Aivan erityisesti mitä tulee teknologiaan ja tietotekniikka-insirointiin. Meillä on myöskin task force. Meidän täytyy saada task force-työryhmiä ja ö, yritysryppäitä, jotka ovat tehokkaita, koska muutkin tahot ovat tähän, tässä onnistuneet. Eli en näe syytä, miksi me emme tähän pystyisi. Olen jo tietyssä määrin vastannut tähän henkisen omaisuuden kysymykseen ja online-sisältöön, koska se keskustelu, jota kirjoista erityisesti käytän, niin sehän on samantyyppistä keskustelua, joka sitten pätee muunkinlaiseen sisältöön – siis softat äh, vaihtuvat, mutta sitten kun kaikki ohjelmistot ovat saatavilla, niin nekään eivät enää niin paljon muutu. Eli monipuolistaminen, joka on olemassa analogisessa maailmassa, sillä on entistä vähemmän merkitystä. Me tarvitsemme omia erityisiä ratkaisuja tähän digitaaliseen maailmaan. Ja kuten sanoin, niin tämä ei ole sellaista työtä, joka nyt vasta aloitetaan, vaan me olemme nyt jo valmiita lähtemään liikkeelle. Sitten etäresurssipalvelu, tämä on uusi ja tämä on tullut meille Yhdysvalloista. Ilman tätä yksilön suojaulottuvuutta ja yksityiden suojaulottuvuutta, kuten meillä on ollut tapana Euroopassa näissä asioissa toimia. Tämä on sellainen keskustelu, jota meidän tulee käydä jotta löydetään ratkaisuja, koska jos suojeluratkaisuja etäresurssipalveluihin ei löydetä, minun mielestäni etäresurssipalvelu on etu PK-yrityksille, jotka tällä haavaa eivät halua tehdä näitä huomattavia investointeja, koska ne ovat liian pieniä ja heidän täytyy eh, investoinnit tehdä tämänhetkiseen järjestelmään. Eli tämä etäresurssipalvelu voi auttaa näitä yrityksiä, kunhan nämä suojakysymykset on ratkaistu. Ja tämä on työtä, jota, joka täytyy tehdä. Sitä ei ole vielä tehty, se on laitettu liikkeelle ja luotan parlamenttiin siinä, että se auttaa meitä tässäkin asiassa. Sitten nettineutraalius, jos sallitte, niin käytän jonkin verran aikaa tämän asian käsittelyyn. Tämä on aihe, joka on roikkunut ilmassa jo jonkin aikaa. Itse asiassa siitä lähtien, kun me keskustelimme televiestintäpuitteista, mutta me emme ole koskaan oikeastaan tästä pitäneet huolta, koska ei ollut todellista eurooppalaista ongelmaa tähän asiaan liittyen. Eli täytyy ensin identifioida se ongelma. Ongelma on pohjimmiltaan amerikkalainen ongelma, koska amerikkalaisilla on televiestinnän infrastruktuurijärjestelmä, joka on täysin erilainen kuin meidän infrastruktuurimme. Heidän infrastruktuurinsa on täysin vapautettu. Sieltä on sääntely purettu. Tuloksena on se, että konsolidointi on hyvin suurta ja markkinoilla on hyvin vähän kilpailua. Ja tietenkään kansalaisella ei ole sitten valinnanvaraa palveluntarjoajan suhteen. Eli se, mitä markkinoilla on, niin se on kaikki, mitä on olemassa. Ja nämä suuret ryhmät, se mitä ne tarjoavat tai eivät tarjoa kansalaisille, niin näillä suurilla yrityksillä on suuri valinnanvara. Euroopassa Meillä on taas vuosikausia harjoitettu televiestintäpolitiikkaa, joka on avannut markkinat ja joka on johtanut siihen, että markkinoilla on kilpailua ja että kuluttajilla on valinnanvara. Euroopassa jo vuosien ajan meillä on ollut politiikkaa, joka antaa kansallisille sääntelijöille toimivaltuudet tai eurooppalaiselle sääntelijälle, komissiolle tietyssä mielessä ryhtyä toimenpiteisiin, jos asioissa on ongelmia. Yhdysvalloissa kukaan tähän saakka ei ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi uusissa televiestintäpuitteissa me olemme antaneet vieläkin enemmän voimavaroja sääntelijöille, kansallisille sääntelijöille puuttua asioihin, jos ongelmia ilmaantuu. Amerikkalaiset, kun he tämän näkivät, lähtivät hekin liikkeelle, koska heillä on valtava ongelma. Eli haluan vain tässä heittää ilmaan varoituksen sanan, koska se, että Yhdysvalloissa keskustellaan jostain aiheesta, niin se ei välttämättä tarkoita, että tilanne on sama Euroopassa. Onneksi näin ei ole. Mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö meilläkin ongelmia olisi. Tässä haluaisin muistuttaa teitä siitä, mitä olen aina sanonut. Emme voi hyväksyä sitä, että palvelun tarjoajat äh, estävät pääsyn internettiin. Olen lyönyt nyrkkiä pöytään monta kertaa, kun Skype Skypein kautta äh, Skype ei päässyt saanut yhteyttä verkkoon. Eli eihän näin voi olla. Ja tässä mielessä meidän täytyy toimia meillä täytyy olla internet, joka on avoin internet ja tässä mielessä tähän suuntaan me aiommekin toimia. Eli kuten voitte todeta, joskus voimme hyvinkin syvällisesti keskustella tästä asiasta, mutta automaattisesti meidän ei tule hermostua jos jollakin muulla mantereella joku asia hermostuttaa. Meidän täytyy pureutua eurooppalaisiin ongelmiin eurooppalaisella tavalla ilman, että sitten ryhdymme toistamaan toisten mottoja. Eli tämä nettineutraaliudesta. Sitten tietokon, tietotekniikka-avusteinen asuminen on Todellakin, ja kaksi parlamentin jäsentä esittivät tästä kysymyksen. Se on tärkeä väline, jolla voidaan ratkaista yksi suurimmista ongelmista, eli ikääntyminen yhteiskunnassa. Siis emme ratkaise tätä ongelmaa, mutta voimme helpottaa tätä prosessia yhteiskunnassa. Minun täytyy sanoa, että tässä jäsenvaltioiden reaktio on ollut hyvä. Jäsenvaltiot ovat investoineet enemmän kuin mitä alun perin lupasivat. Investoinnissa on kysymys nyt 600 miljoonasta eurosta ja jos saamme enemmän, niin aina vaan parempi. Mutta Kyse tarvittavasta summasta ei ole kuitenkaan valtava summa, koska ne, jotka täytäntöön panevat tätä tutkimustuloksia, niin kysymyksessä ovat usein pk-yritykset. Helppo tapa hoitaa tämä asia auttaa niitä usein enemmän kuin enemmän rahaa. Mutta tietenkin, jos parlamentti on sitä mieltä, että me voisimme lähteä tähän syvällisemmin ja olen samaa mieltä siitä, että voisimme lähteä tähän paremmin mukaan ja että tulisi lisätä eurooppalaisia voimavaroja. Olen samaa mieltä siitä, että tähän suuntaan voitaisiin mennä, koska tämä on hyvin kiehtova kysymys. Sitten tietosuoja. Tietosuoja on mielestäni kysymys, joka tulee kulkemaan tämän parlamentin mukana tulevina vuosina. Tiedätte, että komissiossa on käynnistetty avoin kuuleminen tietosuojan jatkokehittämisestä. Tämä kuuleminen käynnistettiin 9. heinäkuuta ja se tulee kestämään vuoden loppuun saakka. Meidän täytyy nyt tarkastella sitä, miten tuosta eteenpäin jatketaan. Lähdemmekö me raskaan sääntelyn tielle, luommeko me direktiivin asiasta vai ratkaisemmeko me tämän asian pehmeämmällä tavalla ja ratkaisemme ongelmat siellä, missä ne ilmaantuvat. Tätä päätöstä ei ole vielä tehty. Tämä päätöksen täytyy tehdä seuraava komission jäsen yhteistyössä neuvoston ja parlamentin kanssa, koska on aivan eri asia, jos lähdetään direktiivin tai asetuksen tielle. Asetus voi mennä läpi hyvinkin nopeasti, mutta direktiivi ennen kuin se on astunut voimaan kaikissa jäsenvaltioissa, siihen joskus saattaa kulua viisikin vuotta. Eli ei tule koskaan unohtaa tätä aikajana kysymystä, se aika, joka tarvitaan sääntöjen täytäntöönpanoon asiat kehittyvät tällä saralla hyvin nopeasti, emmekä me voi odottaa. Ja tästä syystä minun mielestäni on hyvä, että televiestintäpaketissa meillä on pakollisen ilmoittamisen velvollisuus silloin, kun tulee tietosuojarikkeitä esille. Siellä puhutaan eri, erilaisista juridisista toimenpiteistä, esimerkiksi artiklassa 13, ja siellä puhutaan myöskin kansallisen tason voimaansaattamisesta tässä uudessa artiklassa 15a. Eli tämä kaikki auttaa meitä tekemään sen, mitä me olemme Euroopassa tehneetkin aina. Toisin sanoen haluamme suojella yksityistä elämää. Tämä kysymys ei liity ainoastaan televiestintään, vaan tämä on tällainen yleiskattava kysymys. Olen hyvin voimakkaasti puuttunut asioihin silloin, kun oli kysymys esimerkiksi kohdennetusta maininnasta ja siihen liittyvistä rikkeistä – tulisiko sellaista tapahtua vai tulisiko tällainen lopettaa. Ja tämäkin on sellainen aihe, johon varmaan tulette törmäävään usein. Ja tässä meillä on eurooppalaiset säännöt ja me sanomme, että kansalaisella täytyy olla hänelle täytyy, häneltä täytyy saada ennakkosuostumus. Toisin sanoen meidän täytyy tehdä kansalaiset tietoisiksi oikeuksistaan ja toiseksi meidän täytyy sitten toteuttaa näitä oikeuksia käytännössä. Voisin antaa käytännönläheisen esimerkin. Minulla on brittihallituksen kanssa tällä hetkellä ongelma. Me olemme vieneet asian oikeuteen. Tämä liittyy tähän kaavakejärjestelmään, mutta tässä ei taistella tätä järjestelmää vastaan, vaan sitä tapaa vastaan, jolla brittihallitus on suojellut yksityisyyttä näissä asioissa. Eli tämä tulee olemaan kyllä asialistalla korkealla ja me tulemme näihin luotettaviin lähteisiin perustamaan toimintamme. Tämä ehdotettu järjestelmä on itsesääntelevä aloite. Ehkä muistatte, että kun käynnistin yhteistyössä Kunevan kanssa tämän EU-oppaan 5. toukokuuta niin yksi asia, joka siellä mainitaan, on tämä luotettava lähdekysymys. Ja meidän täytyy tarkastella sitä, toimiiko tämä itsesääntely aloitteen perusteella vai eikö se toimi. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos asia voidaan hoitaa ilman raskasta sääntelyä, niin aina parempi, mutta jos homma ei hoidu, itsesääntelytavalla, niin sitten meidän täytyy ryhtyä muihin toimenpiteisiin ja tästä täytyy sitten yhdessä keskustella, herra puheenjohtaja, koska tämä on hyvin tärkeä asia. Laajakaista-aloitteet. Olen yhtä aikaa onnellinen ja onneton. Olen onnellinen sen takia, että kun ryhdymme keskustelemaan laajakaista asioista – ja koko tästä taajuuspolitiikasta, joka löytyy tämän asian taustalta, niin monet hallitukset sanoivat, että ei ole mitään taajuusongelmaa, ei ole mitään laajakaista ongelmaa. Nyt kaikki varmaankin ovat samaa mieltä siitä, että todellakin ongelma on olemassa. Jos kerran 30 prosentilla ei ole pääsyä internetiin, niin silloin meillä on ongelma. Eli tässä olen iloinen sen suhteen, että tietoisuus siitä, mitä tapahtuu tällä osa-alueella, on kasvanut. Mutta me emme ole vielä onnistuneet siirtymään tietoisuuden tasolta siihen, että saataisiin aikaan poliittisia investointeja. Olen onneton sen takia, että ne hallitukset, jotka olisivat voineet käyttää tätä yhtä miljardia, joka kohdistettiin laajakaista asioihin maaseudun kehittämisessä, niin monet hallitukset eivät ole liikahtaneetkaan Toisin sanoen nämä hallitukset eivät ole vielä toimintasuunnitelmissaan identifioineet sitä tarvetta, joka olisi saada laajakaista heidänkin maahansa ja että se auttaisi kriisistä ulospääsyyn. Eli meidän täytyy tässä toimia ponnekkaammin ja olette oikeassa, kun uudelleen määritellään aluepolitiikkaa – vaikkakin laajakaista on jo nytkin mahdollisuus aluepolitiikan sääntöjen mukaan, niin olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä tulisi olla yksi niistä painopistealueista, johon parlamentin tulisi keskittyä. Laajakaista, laajakaistaan siirtyminen. Miksi haluan saada tämän siirtymisen analogisesta digitaaliseen mahdollisimman nopeasti sen takia, että me tarvitsemme näitä taajuuksia, jotta me saamme laajakaista kehitystä aikaan. Ja tämä on myöskin syy siihen, miksi komissio tulee antamaan tiedonannon taajuusylijäämästä 28. lokakuuta. Näin on suunniteltu ja toivon mukaan se toteutuu tuolloin ja tämä tulee olemaan yksi niistä viimeisistä konkreettisista toimista, joka, johon tämä, tämänhetkinen komissio ryhtyy symbolisesti. Tämä on myöskin tärkeää, koska se on yksi näistä tärkeimmistä asioista, joita komissio tämänhetkisessä muodossaan hoitaa, eli tämä taajuusylijäämä tiedonanto, koska me olemme sitä mieltä, että tämä on se suunta, johon täytyy mennä ja että tämä asia täytyy valmistella hyvin jotta myöskin taajuushuippukokous on menestys. Ja tämä on myöskin ymmärtääkseni se syy siihen, miksi parlamentti tästä keskustelee, koska me haluamme tämän huippukokouksen jälkeen ihmiset tajuamaan, että taajuudessa ei ole kysymys mistään pikkuasiasta, vaan tämä koskettaa koko Euroopan unionin aluetta ja että meillä täytyy olla toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä kautta Euroopan unionin rajojen yli. Niin ja sitten, että laadittaisiin jonkinlainen tiekartta, jota jäsenvaltiot noudattaisivat taajuusylijäämän suhteen, niin se tulee olemaan tärkeä osa tätä taajuushuippukokousta. Olette aivan oikeassa, Del Castillo, kun sanotte, että jos me tuomme laajakaistan ikääntyneiden keskuuteen, tai niille alueille, joissa laajakaista ei tällä hetkellä ole, niin jos sieltä ei löydy sitten sisältöä ja palveluja, niin eihän siitä ole mitään hyötyä. Ja Jos meillä ei ole ihmisiä, jotka osaavat käyttää tätä, niin eihän siitä ole mitään hyötyä. Eli tässä myöskin on asioita, jotka täytyy kattaa tavalla tai toisella. Pääasiassa tämä on jäsenvaltioiden kontolla. Niiden täytyy varmistaa se, että digitaalinen lukutaito otetaan hoitoon, ei ainoastaan juhlapuheiden tasolla, vaan myöskin ihan käytännön toimissa. Ja sitten tutkimus. We have really advanced a lot. Olemme todellakin edistyneet viime vuosina informaatio- ja viestintäteknologian tutkimuksessa. Sanoin teille, että olen hyvin tyytyväinen 600 miljoonaan, joka meillä tässä käytössä on AAL, tietokoneavustajiseen asumiseen. Sitten kun nämä yhteiset teknologia-aloitteet, niin siellä puhutaan vieläkin suuremmista rahoista, mutta jokainen toimija, pelaaja tässä pelissä, jokaisen täytyy tehdä oma osansa. Komissio sen tekee, toimiala myös, ne, jotka alisuorittavat tällä hetkellä, ovat valitettavasti jäsenvaltiot. Miksi? No sitä minun täytyy analysoida. Varmaankin palaan teidän pariinne, mutta voin tällä hetkellä kertoa vain faktat. Siellä asiat eivät mene hyvin. Ryhdymme aloitteisiin yhdessä tai näiden yhteisen tutkimusten osalta Ja jäsenvaltiot täytyy saada ymmärtämään, että kysymys systratuurista, saan sen, minkä annan panokseksikin, on vanhanaikainen kysymys. Koska jos yhdistetään voimavarat, saadaan niin paljon enemmän tuloksia, mutta ei niin, että minä annan sinulle tämän paperin ja sinä annat toisen paperin. Ei se ole niin tarkasti määritelty. Me kaikki voitamme tässä, kun resurssit yhdistetään. Minulle se, minulle se olisi hyvin selkeä. Sitten ICAN-kysymys. Me voitimme. Monen vuoden ajan nyt, ja kun näin sanon, niin siis presidentti Clintonin aikoihin mennään takaisin. Komissio unioni ja Yhdysvaltain hallitus olivat alkaneet keskustelut saadakseen Aikonin pois Amerik- Amerikan hallituksen valvonnasta. Edistyimme hyvin. Sitten tuli presidentti Bush ja marraskuu ja kaikki pysähtyi. Kun hallitus vaihtui Yhdysvalloissa, ajattelin, nyt on aika edetä asiassa. Ja toukokuussa pidin puheen, jossa pyysin presidentti Obamaa ottamaan Aikanin pois Yhdysvaltain valvonnasta. Ot- saada sen irti mistä tahansa valvonnasta, jotta vo, meillä voisi olla vapaa internet ilman hallituksen välintuloa. Tämän perusteella viestintä- neuvosto antoi täyden tukensa sille, mitä komissio oli pyytänyt. Ja Troikka, kaksi puheenjohtajavaltiota ja komissio, menivät syyskuussa neuvottelemaan Amerikan hallituksen kanssa. Tulos tiedetään päivän parin päästä ja tulos tarkoittaa, että enää valvontaa ei ole hallituksen puolelta Amerikassa aikainen osalta – ja että tämä kansallisvaltioiden yhdistys, miten sitä nyt kutsutaan, GAG? Kuka voi auttaa? Tämä GAG. Government Advisory Group siis. Eh, siellä ovat kaikki maat mukana. Niin, le gage ranskaksi, puhuja sanoo. Vai komitii? Tämä asia kuitenkin. Nyt neljä alustaa perustetaan foorumia, joihin GAG nimittää asiantuntijat ja ICANNin johtaja, jotta voidaan tiettyjä internetin osatekijöitä valvoa. Tämä on parlamentin kannalta hyvin tärkeää. Se tarkoittaa, että Sharm el kokous, jossa kansalaisyhteiskunta tulee mukaan, IGF, siis sillä on, tulee olemaan paljon suurempi merkitys, koska nyt täytyy kuroa umpeen ero Gagin ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Kansalaisyhteiskunnan osalta parlamentillahan on ollut aina hyvin tärkeä osa. Joten jotta tämä uusi järjestelmä voisi toimia, koska paperillahan se on parin kolmen päivän päästä, mutta sitten se täytyy täyttää toiminnalla. Se täytyy saada käyntiin. Mielestäni kyseessä on historiallinen hetki internetyhteisön kannalta. Olen hyvin ylpeä, että olemme saaneet sen aikaan. Olen hyvin tyytyväinen, että eurooppalaiset ja amerikkalaiset nyt menevät käsi kädessä, uskovat vapaaseen internetiin ilman hallituksen asian sotkeutumista, ja tässä on muunkin maailman mukana. Toivottavasti tämä saadaan nyt toimimaan. Näette, että joskus on menestystarinoita, jos kovasti yrittää. Merci beaucoup. Jetzt, äh... Nyt katso varmasti tässä kelloa. Ja puheenvuoropyyntölistaa, joka on pitkä. Pyydän, että ehkäpä yritämme vieläkin tiiviimmin esiintyä. Etu on tietysti se, että saamme hyvin yksityiskohtaisia tietoja tällä tavalla ja työn kannalta se on hyvin tärkeää. Kollega Tika on sitten seuraavana teillä puheenvuoro. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa rouva komission jäsen, haluaisin esittää teille kysymyksen. Ja kysymykseni liittyy siihen turvallisuuteen, joka on välttämätöntä IT-yhteiskunnassa. Ja viittaan tässä niin kuluttajiin kuin palvelujen tarjoajienkin. Jopa komission verkkosivuilta voidaan lukea, että 90 prosenttia julkisista palveluista 90 prosenttia julkisten palvelujen tarjoajista tarjoavat palveluja myös sähköisten välineiden kautta. Valitettavasti kuitenkin aivan kuten sähköisen tunnistautumisen osallakin, meillä ei ole Euroopan tasolla yhteen toimivuutta. Tiedämme, että komissio on viemässä eteenpäin tiettyjä tutkimuksia niin, että voitaisiin saada 2010 vuoden loppuun mennessä yhteinen toimintasuunnitelma niin, että että mm, Euroopan tasolla olisi yhteinen palvelu, jolla voidaan varmentaa sähköiset allekirjoitukset. Haluaisinkin kysyä teiltä, missä ollaan tällä hetkellä menossa, mitä toimia teillä on mielessänne tulevien kuukausien varrelle? Ja mikä tulee olemaan Enisan rooli tässä. Me tiedämme, että sen mandaatti menee umpeen 2012, mutta tietoyhteiskunnan turvallisuudesta tulee aina vain tähdellisempää, koska kuluttajien täytyy pystyä luottamaan sähköisiin palveluihin. Ja tämän vuoksi mielestäni Enisen roolia täytyy laajentaa esimerkiksi sillä tavalla, että se voi paremmin vastata esimerkiksi turvallisuuden äh, rikkomustapauksiin. Me tiedämme, että IT-perusrakenteet kuuluvat Euroopan unionin kriittisiin, tärkeisiin perusrakenteisiin. Ja tiedämme, että on useita asetuksia ja direktiiviä, joihin liittyy sähköisiä palveluja. Me tiedämme, että palveludirektiivissä sanotaan, että 2010 lähtien mikä tahansa yritys voi hyötyä julkisesta sähköisten palvelujen saatavuudesta. Ja minä haluaisinkin kysyä, mitä suunnitelmia komissiolla on tällä alalla. Ja sitten vielä yksi kysymys, hyvä puheenjohtaja, jos sallitte. Aikooko komissio tarkastella uudelleen tietoyhteiskunnan tekijänoikeuksiin liittyvää direktiiviä, koska tämänhetkisen direktiivin määräyksiä on tulkittu eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Meillä on kansallisia oikeuskäytäntöjä ja sitten on olemassa myös monikansallisia yrityksiä, jotka ovat tämän yläpuolella ja on käyttäjiä, jotka rajat ylittävästi ö, käyttävät sähköisiä palveluja. Joten haluaisin nyt kysyä teiltä, onko teillä mielessänne tämän direktiivin uudelleen tarkastelukentissä? Kiitoksia. Sitten rouva Kavalio. Signor Rouva komission jäsen. Kaksi lyhykäistä kysymystä teille. Ensimmäinen liittyy teknologia-aloitteisiin ja pk-yritysten ja teollisuusyritysten osallistumiseen, mutta myöskin haluaisin esittää teille kysymyksen yliopistojen osallistumisesta, koska tässä aloitteillahan on tarkoituksena viedä eteenpäin pekoyritysten ja teollisuuden yritysten osallistumista, mutta mielestäni yliopistojen ja teollisuuden välinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan osaamista ja innovaatiota Euroopassa. Yliopistojen osallistumisella on ollut ongelmia, samoin kuin pekoyritysten yrityksilläkin. Ja haluaisin hieman nyt kysyä, mitä näkymiä näillä, tällä yhteistyöllä on nyt. Ja toinen kysymykseni liittyy sitten ää, laajakaista ja nopeisiin inter- yh- internetyhteyksiin Me Te komission jäsen puhuitte tässä, että joillakin jäsenvaltioilla, joillakin hallituksilla ei vielä ollut oma toimintasuunnitelma valmiina, sitä ei ole esitetty ja tämä rahoitus, senhän pitäisi olla vuosille 2009-2010. Haluaisin pyytää teitä hieman täsmentämään, mitä nyt tulee tapahtumaan. Tullaanko tätä rahoitusta komission Äh, toimesta keskitetysti Brysselistä äh, hallinnoimaan vai tuleeko tämä tapahtumaan jäsenvaltioiden tasolla? Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Nyt Rova Kolatska-Bobinska. E, dziękuję bardzo. Chciałam Kiitoksia. Haluaisin palata hetkeksi laajakaista internetin osalta Puolassa, koska te ilmaisitte huolenne tämän asian kehittämisestä. Siis on maaseutualueita, jossa 70-80 prosenttia väestöstä ei pääse käyttämään laajakaista internetiä, eikä 30 prosenttia. 2013 näyttää pitkän ajan päässä olevalta, mutta aika pianhan se tulee. Puhuimme siitä, että täytyy keskustella aluekehitysvaliokunnassa tästä perusteellisesti. Se on tietysti asia, joka muuta maakin valiokunta ja osa yhtä aikaa koskee. Meidän jäseninä pitäisi lobata maissamme tätä prosessia, kehotitte meitä siihen. Miten me euroedustajana voisimme tehdä enemmän kuin pelkästään lobata, kuin pelkästään keskustella asiasta seuraavan budjetin osalta, mitä, minkälaisia toimia hyvin konkreettisesti voisimme tehdä yhdessä. Yhdessä komissio, yhdessä parlamentin valiokunnat, että voisimme kiihdyttää, nopeuttaa tätä, koska EUlla ei pelkästään ole formaalisia muodollisia välineitä, vaan sillä on siis paljon tällaisia pehmeitä keinoja, nimeäminen ja häpeän saattaminen, nimeäminen, and shaming, on paljon siis näitä välineitä, joita voidaan käyttää. Vai hallitusten painostamiseen siihen, että tämä prosessi nopeutuisi, koska jos nyt on sellainen tunne, että tämän nopeutuminen on uhassa, niin, niin voi kyllä käydä. Joten pyyntö siitä, että yhdessä miettisimme, minkälaisia toimia voisimme tehdä ja en, miten energisemmin voisimme ryhtyä näihin toimiin. Toinen kysymys neutraalisuudesta. Minäkin saan kirjeitä tästä asiasta Puolassa. Ollaan tyytyväisiä siitä, että mainitsitte näistä ongelmista. Haluaisin tällaisen kohtaan kiinnittää huomion. Tämä on tullut suoraan, tämä kysymys äh, kansalaiselta, että miten tämä, tässä voidaan 21.b äh, yleispalveluiden direktiivissä on tämä kohta, valitsijat, äänestäjät puhuvat, että tässä on uhka välittömästi siihen, että tähän internetin sisältöön puututaan liikaa. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia, rouva Hübner. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Kiitoksia, puheenjohtaja ja komission jäsen. Hyvin laaja esitys. Tämä oli, olette yksi tehokkaimmista komission jäsenistä josta syntyy paljon näkyviä aloitteita. Kiitän tästä. Mainitsitte siitä, että elintasoa täytyisi, elintasoeroja täytyisi kaupungissa ja maaseudulla lähentää toisiinsa laajakaisten internetin välityksellä osittain myöskin. Muistutitte siitä, että investoinnit tällä alueella eivät tule niin nopeasti kuin mahdollista, vaikka määrärahoja tietysti olisi tähän käytettävissä. Kerroitte myös näistä oletetuista syistä, jotka mahdollisesti estävät näitä investointeja. Perustavanlaatuisen elementtinä tässä on se, että aluekehitysohjelmissa näitä investointeja puuttuu. Teidän toimikautenne loppuun mennessä odotatteko, että sellaisiin otteisiin voitaisiin ryhtyä että tämän kriisinkin aikana vielä voitaisiin viitoittaa tietä siihen, että näitä aloitteita voisi investointien osalta tulla näille jäsenvaltioille, jotka eivät ole ehkä vielä ymmärtäneet, että tämä on tärkeä ongelma, ehkä eivät näe sitä. Että tämä voisi myös liittyä siihen, että päästään kriisistä pois, että tämä liittyisi aloitteita pk-yrityksille. Haluatteko tällaisen rooliin ryhtyä? Herzlichen Dank. Kiitoksia. Kollega Weber seuraavana. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Kiitos, herra puheenjohtaja, ja kiitokset äh, Roa Redingille näiden vastauksien tiiviydestä. Haluaisin palata kuitenkin tähän prioriteettiin, jota painotitte toisin sanoen internetin pääsyn kehittäminen, koska todellisuudessa tässä asiassa ei ole ainoastaan yhtä ongelmaa, vaan kolme te puhuitte tässä tästä alueellista ohjelmasta ja siitä ongelmasta ja siitä, että maaseutualueet täytyy saada katetuksi, koska 30 prosenttia ei ole katettu. Ihmisiä kuitenkin siellä asuu ja tämä on taloudellinen haitta. Mutta sitten on toinenkin ongelma, joka on aivan yhtä tärkeä, joka on yhteiskunnallinen ongelma. Te puhuitte lukutaidottomuudesta, digitaalisesta lukutaidottomuudesta. Tänä päivänä meidän kaupungeissamme on todellinen ongelma niiden välillä, jotka ovat tietorikkaita ja niiden välillä, jotka ovat tietoköyhiä ja tämä on tällainen lisähaitta moniin, monien muiden haittojen, olemassa olleiden haittojen lisäksi. Tietenkin tämä on hallitusten tehtävä, kuten sanoitte, mutta eikö tässä kuitenkin olisi Euroopan unionille joku oma roolinsa? Ja sitten on vielä kolmas ongelma joka nyt ehkä vähemmän vaatii toimia komissiolta ja Euroopan unionilta, mutta joka kuitenkin on huomattava ongelma, johon täytyy puuttua. Toisin sanoen tämä etelän ja pohjoisen välinen ero on olemassa epätasa-arvoa suhteessa pääsyyn, siis mitä tulee näihin maihin jotka ovat nousevia maita ja köyhimpiä maita ja sitten niiden maiden välillä, jotka ovat rikkaimpia. Ja tämä tulisi huolestuttaa meitä, koska suurimpana maailman taloutena me emme voi tästä tätä sysätä syrjään, koska se voi taloudellisesti muodostua ongelmaksi ja haitaksi. Eli miten tämä otettaisiin haltuun? Kiitoksia. Kollega Tuijalla seuraava puheenvuoro. Presidente, poiché mi rendo conto che l'ora è tarda, sarò brevissima di Ros... Herra puheenjohtaja, olen huomannut, että aika on tässä rientänyt, joten hyvin lyhykästi vain haluaisin tässä todeta Rova Redingille, että me todella arvostamme näitä tarkkoja tietoja näistä ohjelmista. Myös parlamentin tehtävänä on nyt antaa vastauksia. Me emme ole tottuneet tällaisiin selviin vastauksiin. Usein saamme hyvin epävääräisiä selvityksiä vain, joten haluaisin todella kiittää teitä lämpimästi selkeistä vastauksistanne. Kolme nopeaa kommenttia. Toivon, että komissio tulee edelleen viemään eteenpäin tätä verkkovierailukysymystä. Tämä on yksi vaalikauden menestyksistä ja se on yksi mahdollisuus kertoa todella kansalaisille, osoittaa heille, mitä me voimme tehdä. Ja toivottavasti tukenne tulee tässä jatkumaan edelleenkin. Mitä sitten taajuuksiin tulee, niin meidän ei todellakaan pidä hukata tätä mahdollisuutta. Vaikuttaisi siltä, että jotkut jäsenvaltiot, mukaan lukien omani, eivät todellakaan nyt tartu tähän mahdollisuuteen. on mahdollista käyttää taajuuksia moninkin eri tarkoituksiin. Ja joissakin maissa tätä pidetään nyt ihan maton alla tätä mahdollisuutta. Ja minä toivoisin, että olisi yhteisen koordinoitu, koordinoitua toimintaa, jotta voitaisiin todella hyödyntää tätä mahdollisuutta. Joissakin maissa todellakin, jossa niissä yritetään vaientaa tämä mahdollisuus. Ja meidän täytyisi olla avointa demokraattista keskustelua, koska tällä tavalla avataan rajoja, avataan pääsyä, ja avataan uusien palvelumuotojen saatavuutta, niin kuin kollegatkin tuo, toivat esille. Ja meidän täytyy myös miettiä kuluttajaoikeuksia. Tästä on paljon puhuttu ja komissio ja sen kunevakin on tähän puuttunut. Meidän täytyy edistää kuluttajaoikeuksia. Kysymys ei ole pelkästään mainonnan äh, valvonnasta tai henkilötietosuojasta. Ei, vaan kysymys on paljon suuremmasta asiasta. Joskus ihmisiä johdataan harhaan, joskus he ovat heikossa asemassa. Tämä alue on vielä tällaista varsin harmaata ja meidän täytyisi olla tässä kyllä monitieteinen lähestymis, tapaa. Ja tässä pitäisi ottaa huomioon lainsäädäntö, televiestintä ja kuluttajat. Ja tietysti tähän alaan liittyy paljon erilaisia houkutuksia. Meidän täytyy niihin keskittyä. Meidän täytyy miettiä, tarvitaanko lainsäädäntöä, asetuksia, mitä tässä tarvitaan. Siis Sitten kollega Podimatta. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και εσάς για την... Kiitoksia puheenjohtaja komissio. Sen haluaisin kiittää teitä sydämellisesti hyvinkin yksityiskohtaisesta esityksestänne. Hyvin tarkkaan todellakin vastasitte kysymyksiin. Onkin jo tunnettua mielestäni, että televiestinnän, sähköisen viestinnän alueella viime vuosina on positiivinen tase, vaikka tietysti puutteita ja ongelmia, viivästyksiä on. Mutta toki, ja sen itsekin sanoitte, paljon on pystytty antamaan Euroopan kansalaisille hyödyksi, mitä tulee verkkovierailuihin, kustannuksiin, puhelumaksuihin. Komission jäsen viittasitte tässä suositukseenne siinä, että sallittaisiin järjestelmiä, MSS siis, niin niitä nimitetty satelliittijärjestelmät. Vuoden alussahan tästä jo tämän kanssa työ aloitettiin ja valintakriteerien kohdalla kahta asiaa painotettiin. Että valittuilla laitoksilla on sitten yleiseurooppalaisia palveluja velvollisuus tuottaa. Ja sitten toinen, että varmistetaan näiden palveluiden julkinen luonne – erityisesti jos on kyse luonnon mullistuksista. Nyt toukokuussahan sitten kaksi laitosta valittiin, jotka näitä mobiilisatelliittipalveluja niiden pitäisi toimittaa. Toinen yritys on ainakin sanonut, että on tiettyjä ongelmia satelliiteissa. Sen vuoksi haluaisin kysyä teiltä nyt jotain. Nämä palveluthan ovat sellaisia, jotka eivät kosketa pelkästään tietoyhteiskuntaa, vaan on myös tärkeää, että päästään pidemmälle. Tämä, tähän liittyy yleishyödylliset palvelut hyvin läheisesti, esimerkiksi silloin katastrofien yhteydessä siellä, missä todellakin nopeasti täytyy ryhtyä toimiin. Mutta jos nämä järjestelmät eivät toimi, niin sehän on huono asia. Ja tässä ajattelen näitä viimeisimpiä luonnonkatastrofeja, joita etelässä Eurooppaan on tapahtunut, juuri metsäpalot esimerkiksi. Sen vuoksi seuraava kysymys. Ehkäpä voitte antaa meille joitakin tietoja, mitkä ovat viimeisimmät eh, kehityskulut tällä alueella. Ovatko, eh, onko esteistä päästy yli? Onko esteet voitettu? Onko mahdollisuus, että komissio vielä tarkistaa miten paljon näistä sovituista asioista voidaan pitää kiinni, mitä tulee lupa- ja lisenssiasioihin näissä yrityksissä. Kiitoksia, kollega Valtsitis. E, Kiitos, herra puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Haluaisin sanoa, että te olette saavuttaneet e, moniakin tuloksia internetin alalla, laajakaista alalla, turvallisuuskysymyksissä ja tietenkin tästä on myöskin saatu taloudellisia voittoja, mutta on myöskin säästetty ihmishenkiä. Viime viikkoina on ollut nähtävissä tiettyjä tendenssejä. Ehkä nämä johtuvat taloudellisista kriisistä ja hankalasta taloudellisesta tilanteesta. Tänä päivänä hallituksilla on vapaus tehdä omat päätöksensä sen suhteen, täytäntöönpannaanko käynnissä olevia projekteja. Tilanne tulee olemaan varmaankin tulevaisuudessa erilainen, koska Euroopan tavoitteena on lisätä kilpailukykyä ja Euroopan unionissa meidän tulisi perustaa toimintamme yhtenäiseen toimintaan. Haluaisin sanoa, että mitä tulee tieto- ja viestintäteknologiaan, monet jäsenvaltiot ovat vieneet eteenpäin tiettyjä projekteja ja nyt niiden täytyy jäädyttää ne sen takia, että ei ole enää varoja. Ja tästä kysymykseni. Ehkä komission tulisi olla aktiivisempi sen ei tulisi ainoastaan ajatella näitä tulevaisuudessa saatavia hyötyjä, vaan myöskin niistä haitoista, joita tämän päivän päätökset saattavat saada aikaiseksi. Danke für die vielen Fragen. Kiitoksia näistä monista kysymyksistä. Nyt lopuksi haluaisin aloittaa yhden Vastauskierroksen antaa Redingille siihen puheenvuoron. Uh, Puheenjohtaja, mahdollisimman lyhykäisesti haluaisin tässä nyt yrittää puhua, koska monet kysymykset ainakin osittain jo liittyvät niihin vastauksiin, joita annoin aikaisemmin. Kysymys turvallisuudesta. No, Enisa. Uh, Enisalla on oma mandaattinsa ja tämän pohjalta meidän täytyy tarkastella, millä tavalla asiat kehittyvät ja meidän täytyy yhdessä neuvoston, parlamentin ja komission toimesta päättää, pitäisikö tässä nyt sitten vahvistaa tämä mandaattia vai ei. Toinen kysymys liittyy sähköisen allekirjoituksen turvallisuuteen. Meillä on useita pilottiohjelmia, jotka on luotu ne liittyvät ennen kaikkea yhteen toimivuuteen, koska tiedätte, että perusoikeudet ovat tässä subsidiariteetin piirissä ja meidän täytyy tässä jäsenvaltioiden subsidiariteettia kunnioittaa. Sitten yliopistot ja Äh, ei vaan ensin tämä tekijänoikeus kysymys ja eri jäsenvaltioiden erilaiset oikeuskäytännöt. Juuri tämän vuoksi komissio on valmistellut, herra McCreevy ja minä olemme valmistelleet vihreää kirjaa, jotta voitaisiin tunnistaa seurantatoimia, joilla voitaisiin nimenomaan puuttua näihin kysymyksiin ja jotta voitaisiin myös paremmin esimerkiksi määritellä oikeusvarmuus tässä. Ja meidän täytyy selvästi puuttua myös luvan antoon, kun luvat kattavat useita eri alueita, useita eri maita. Ja nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita meidän täytyy käsitellä tulevien kuukausien aikana. Sitten Yliopistot ja teknologian tutkimus. Teknologiatutkimus ei ole niin tärkeä yliopistoille kuin soveltava tutkimus ja tämän vuoksi teollisuus on se, joka tässä resursseja nyt tuo, omia resurssejaan tuo tähän tutkimukseen. Yliopistot ja julkiset laboratoriot voivat saada rahoitusta seteiden yhteistutkimuksesta, joten rahoitus tulee siis seteistä niille, jotka eivät voi itse rahoittaa tutkimustaan. Teollisuus omista varoistaan myös asettaa varoja tällaiseen tutkimukseen ja näihin yhteisiin teknologia-aloitteisiin. Sitten maaseutu, laajakaistat. Tästä on kysytty paljon, koska tämä on poliittisesti erittäin tärkeä kysymys. Kun sanon, että 30 prosenttia ei ole katettuna väestöstä, niin sanon tämän keskiarvona eurooppalaisesti. On alueita, joilla kenelläkään maaseutuyhteisöllä ei ole laajakaista yhteyttä. Mutta 30 prosenttia on siis tämä keskiarvo, ja meidän täytyy todellakin tätä parantaa. Miljardi maaseutukehitykseen. Siihen liittyy vielä 2,2 miljardia aluekehitysrahastoista. Ja tietenkään tämä kaikki yhdessä ei vielä riitä, jotta saadaan laajakaista yhteys 30 prosentille, joilla sitä ei vielä ole. Joten tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiohallitusten täytyy lähteä tähän täysillä mukaan. Niiden täytyy saada teollisuus mukaan. Kilpailu komission jäsen on sallinut tässä valtionapujärjestelmän suunnitelmia niin, että hallitukset voivat todellakin edetä asian suhteen. Mitä tulee tähän maaseutukehityksen miljardiin euroon, niin Maatalousministeriön täytyy vihdoinkin ymmärtää maaseutujen laajakasta yhteyksien hyödyt niin maanviljelijöille kuin maaseutuyhteisöillekin. Ja laajakaista katteen puute on suuri ongelma myös maanviljelijöille. Komissio tulee painostamaan sen puolesta, että saadaan enemmän varoja käyttöön ja että niitä käytetään tehokkaammin. Olen varmaankin jo vastannut nettineutraliteettikysymykseen, samoin kuin kysymykseen, e, joka liittyy ehdotukseen jatkaa e, työtä, niin kuin olemme tehneet e, telekom-uudistuksen osalta. Siis jatkamme työtä, jolla puututaan konkreettisiin ongelmiin, joita on noussut Euroopassa, niin että niihin voidaan todella vastata konkreettisella tavalla. Sitten sähköisen palvelujen saatavuuden kysymys. Yhdessä Rova Kunevan kanssahan me sanoimme, että meidän täytyisi tarkastella asioita niin, että saataisiin se W3C-standardit tässä käyttöön. Sitten digitaalikuilu. Tästä esitettiin kysymys. jotta voitaisiin puuttua tähän kysymykseen. Voidaanko tämä hoitaa pilottihankkeella? No näinhän tehdään nyt, mutta tämä täytyy panna täytäntöön horisontaalisesti. Olen ehdottomasti yhtä mieltä kansan, että on olemassa muitakin kuiluja kuin tämä. Yksi näistä puutteista liittyy digitaalilukutaitoon, jonka mainitsittekin. Vaikka meillä olisi kokonaislaajakaiste katee, niin kotitaloudet käyttävät sitä vain 50 prosenttisesti. Miksi näin? Tässähän on usein kysymys ö, käyttötaidoista ja myös siitä, millä tavalla sisällöt otetaan vastaan. Mitä hyötyä niistä on? Tämän vuoksi meidän täytyy lisätä laajakaistojen rahan vastiketta ja meidän täytyy tehdä online-sisällöstä parempaa ja mielenkiintoisempaa ja meidän täytyy myös parantaa digitaalilukutaitoa. Pohjoisen ja etelän välinen kuilu sitten seuraavaksi nimenomaan Euroopan parlamentin vaikutuksesta internet hallitusfoorumi on hallintofoorumi on luotu ja siinä kansalaisyhteiskunta yhdessä hallitusten kanssa tarkastelee tätä kehitysongelmaa. Itse henkilökohtaisesti olen paljon investoinut, paljon ponnistellut laajakaistan kehittämiseksi Afrikassa. Me olemme menneet hyvin tässä eteenpäin, mutta kaikkiin näihin keskusteluihin tarvitaan vahvoja hallituksia, tarvitaan televiestintäministereitä, jotka haluavat hoitaa näitä asioita. Ne maat Afrikassa, joissa kilpailu toimii ja määräykset toimivat, niin kansalaiset saavat laajakaistan käyttöönsä. Ja meidän kehityspolitiikkammekin menee tähän suuntaan. Ja tässä katson Robert Trautmanin, koska hän on parlamentin johtava hahmo internethallintokysymyksissä. Ja olen varma, että nyt jälleen nousee vahva parlamentaarikkojen ryhmä, joka näyttää Euroopalle, millä tavalla tätä asiaa viedään eteenpäin. Tajuspolitiikan täytyy, sitä täytyy koordinoida. Ja tämän vuoksi minä todella vahvasti lasken nyt tämän taajuus huippukokouksen varaan, jonka komissio parlamentin kanssa järjestää. Toivon, että tästä koordinoidusta toiminnasta saadaan tulosta aikaiseksi. Ja mielestäni kaikesta siitä politiikasta, mitä me olemme tähän mennessä tehneet, niin aina se kuluttaja, loppu edunsaaja on ollut korkealla esityslistalla prioriteeteissamme ja komissio tulevaisuudessakin tulee jatkamaan työtänsä tähän suuntaan. MSS on todellakin menestystarina, koska hyvin lyhyen, lyhyessä ajassa parlamentti on varmistanut sen, että mobiilit satelliittipalvelut, niistä voidaan tehdä päätös ja päätös antaa ajan 24 kuukautta hyväksyttyjen palvelujen ja täytäntöönpanon välillä, joten tässä komissio ja jäsenvaltiot tekevät läheistä yhteistyötä seuratakseen ja valvoakseen ohjelmia ja päätöksiä, joita pannaan täytäntöön ja luonnollisestikin myös mobiilisatelliittipalvelujen toimimista ja niiden vastaamista eri maiden tarpeisiin. Viimeinen kysymys. Olen todella vahvasti, vahvasti yhtä mieltä kanssanne. Me tarvitsemme eurooppalaisia päätöksiä. Meidän ei pidä mennä enää vanhakantaiseen kansallismielisyyteen tässä, jonka luulimme jo voittaneemme. No kun näette kun tarkastelette, millä tavalla nyt kriisiin on puututtu, niin uskon, että monet niistä maista, jotka eivät ole kriisistä selvinneet eh, minimivahinkoin, he eh, eivät olisi onnistuneet pääsemään kriisistä minimivahingoin, jos ei olisi ollut tätä eurooppalaista solidaarisuutta. Historioitsijoiden ja taloustieteilijöiden, poliitikkojen täytyy vielä analysoida tätä kriisiä, tarkastella, mitä se on tehnyt politiikalle, mitä se on osoittanut Euroopan kyvystä toimia. Ja uskon, että tässä tulee enemmän vastauksia kuin pimentoon jääviä kysymyksiä. Ähm, herzlichen kiitokset kollegoille näistä monista mielenkiintoisista asiantuntevista kysymyksistä ja kommenteista. Mutta sylmissä kiitoksia myös komission jäsenelle hyvin yksityiskohtaisista vastauksista. Paljon meni aikaa tähän esitystän kohtaan, mutta uskon, että hyvä niin, koska tämän yksityiskohtaisen keskustelun kautta saamme laajan kuvan näistä asioista. Kiitoksia, pieni paussia ja sitten iltapäivällä kaikki iloisina jälleen.